Dear colleagues, I will. Uh, may I ask you to take your seats? Hyvät kollegat, voisitteko istuutua? May I ask you to take your seats? We would like to start the meeting. I have... Olkaa hyvät ja istuutukaa. Minulla on valtavasti ilmoitus luontoista asiaa, joten toivottavasti tässä myös kollegat tulevat vähitellen paikalle esityslistasta. Esittelijän pyynnöstä, tietysti meidän pyynnöstä kohta kuusi, joka koskee Europolia ja kolmikantaneuvotteluja esitetään ennen kello kohta, ennen, kohtaa viisi, noin kello 9.45. Jos kukaan ei vastusta tätä, niin esitys on näin hyväksytty. Seuraavaksi minulla on paljon erilaisia ilmoituksia. Tänään ei ole tulkkausta Viroon, Maltaan, Slovenian, Slovenian ja geelin kielen. Valitan tätä. Täytyy hyväksyä myös koordinaattorinen suositukset. Erityisesti esitteli suositukset Grispekaldesta on nimitetty esittelijäksi mietintöön, joka koskee sopimusta yhteistyöstä Eurojustin ja Montenegron välillä. Kaupman on nimitetty esittelijäksi Eurojust-kysymykseen, joka koskee Eurojustin yhteistyötä ja Ukrainaa. Jahovski EPPstä esittelijäksi mietintö kon, Kroatian liittyminen Euroopan yhteisön taloudellisiin intresseihin ja Makovei ECRstä on nimitetty kontmietintöön vuoden 2014 vastuuvapauskysymyksiin. Hyväksyttekö nämä suositukset? Ilmeisesti kyllä. Ja teidän täytyy myös tietää, että tuleva kokous pidetään maanantaina 23.11. Meidän täytyy silloin äänestää äänestykset, joita lykättiin viime maanantaista. Eli ensi maanantaina Strasbourgissa pidetään kokous. Meillä on myös sähköinen äänestys, joka koskee suosituksia Euroopan komissiolle neuvotteluista kauppasopimukseksi ja lisäksi Sveitsin konfederaation osallistuminen Euroopan turvapaikkaviraston ja lisäksi erityiskertomus Euroopan oikeusasiamieheltä omaloitteeseen kyselyyn, joka koskee Frontexia. Eli kaikki nämä äänestykset pidetään ylimääräisen live-valiokunnan kokouksessa maanantai-iltana. Aloitetaan kokouksemme tänään. Ensimmäinen kohta esityslistalla on Pariisin terrori-iskujen seuraukset. Ja ehdotan, että pidämme minuutin hiljaisen hetken, jotta kunnioittaisimme uhrien muistoa. Tehdään näin ennen kuin siirrytään tähän kohtaan. Ja nyt siirrytään työhömme. Käymme näkemysten vaihtoa tarkistuksen, jota on tehty ehdotukseksi kiertomatkaviisumiksi. Se löytyy kohdasta kolme. Ja ensin annan puheenvuoron esittelijä Octufylle ja sen jälkeen varjoesittelijöille, jos ovat paikalla. Myöskin Puheenjohtajavaltiolle se haluaa sanoa jotain. Ohtysfy, haluatteko käyttää puheenvuoron? Oui, merci. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, puheenjohtaja ystävällisesti muistutti meitä tästä tuskallisesta hyökkäyskontekstista, jossa me nyt elämme. Se on koskettanut kaikkia parlamentin jäseniä ja kollegoja, jotka ovat ilmaisseet surunsa tämän asian suhteen. Mitä viisumeihin tulee, olen ilmaissut epäilykseni monen kertaan ja tässä ehkä on hieman optimismia tässä ehdotuksessa joka otetaan nyt käsittelyyn hyvin erityisen ajankohdan vallitessa. Maahanmuuttokriisi, joka kansalaisten kannalta oli esimerkki siitä, kuinka hankalaa unionin ulkorajoja on valvoa. Ja nämä terroristihyökkäykset, nehän eivät katso kansallisia rajoja. Eli tässä hyvin erityisessä olosuhteissa esittelen äh, mietinnön, jonka tarkoituksena on myöntää viisumi kolmansien maiden kansalaisille sellainen viisumi, joka mahdollistaa matkustamisen Schengen-alueella vuoden tai kahden ajan ilman, että jäsenvaltiot sitten tietävät, missä päin Euroopan unionia he oleskelevat. 14. syyskuuta esittelin teille mietinnön, jonka kunnianhimona oli se, että keskitettäisiin sovellusala tiettyihin ryhmiin, joilla on perustellut syyt tällaiseen järjestelyyn, taiteilijat, huippuurheilijat ja heidän henkilökuntansa. Eli kaikissa näissä ihmisryhmissä on helppo tietää, missä he matkustavat. Eli tämän mietinnön kautta haluaisin löytää uudelleen tasapainon sen välillä, että me haluamme helpottaa tiettyjen ryhmien liikkumista silloin, kun siihen on perusteet ja sitten samaan aikaan pidettäisiin kiinni turvallisuudesta ja vältyttäisiin väärinkäytöksiltä. Haluaisin vetää yhteen nämä pääasialliset ehdotukset. Ensimmäinen ehdotus liittyi siihen, että sovellusala rajattaisiin tiettyihin ammattiryhmiin, sellaisiin ryhmiin, joilla on perustellut syyt oleskella Schengen-alueella yli kolme kuukautta toiseksi rajoitetaan tämä oleskelu maksimissaan vuoteen ja kolmanneksi määritellään toimivaltaiseksi valtioksi se valtio, jossa tämä henkilö oleskelee pisimpään, ei siis se valtio, johon henkilö ensimmäiseksi saapuu. Kolmanneksi menettely, kuulemismenettely, joka tehdään etukäteen, eli jäsenmaille tulee ilmoittaa tällaisista henkilöistä ja joiden täytyy sitten tehdä tutkintaa, onko tästä sisäiselle turvallisuudelle vaaraa. Viides ehdotus luotaisiin kattavampi lista niistä asiakirjoista, joita henkilön täytyy toimittaa. Tarkoituksena on taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja samaan aikaan nopeuttaa menettelyjä sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka konsulaatit tuntevat tai jotka jäsenvaltiot muuten tuntevat. Kuudenneksi jäsenvaltioiden toimivaltuuksia tulee kunnioittaa siinä mielessä, että tämä ei voi olla minkäänlainen naamioitu pitkä oleskelulupa Eli tämä ei anna samoja oikeuksia kuin varsinainen oleskelulupa jäsenvaltiossa. Eli me olemme saaneet 157 tarkistusta näihin kuuteen ehdotukseen. Kollegat ovat äh, jättäneet 72 äh, tarkistusta. Me olemme laatineet äh, esittelijöiden kanssa kokouksia päätyäksemme kompromissiehdotuksiin. Ja nämä avainkohdat liittyvät siis sovellusalaan, oleskelu Schengenin alueella, kriteerit, jolla määritellään toimivaltainen jäsenvaltio ja lista asiakirjoista, jotka täytyy toimittaa. Eli tässä vaiheessa voidaan jo saada lisätietoa tarkistuksista tai merkki on myöskin se, jos tarkistuksia ei ole tietystä kohdista jätetty. Ensimmäinen johtopäätös, joka näistä tarkistuksista voidaan vetää, on se, että tekstistä löytyy tiettyjä ristiriitaisia kohtia. Ensinnäkin MEPit, jotka puolustavat komission kantaa. Konkreettisesti, jos komission kantaa puolustaa, niin silloin puolustaa avoimuutta mahdollisimman monelle, mukaan lukien turistit. Ja minun mielestäni turistit tarkoittaa, sillä tarkoittaa kaikkia. Eli MEPPI, joka puolustaa komission kantaa, toisin sanoen avoimuutta. Ja sitten myöskin tämä ensimmäinen maahantulomaa. Komission ehdotuksessa pyydetään sovellusajan, sovellusalan rajoittamista ja myöskin lista asiakirjoista, joka olisi paljon pidempi. Toiseksi nämä eriävät näkökannat sen, siitä huolimatta on kuitenkin päästy eteenpäin, jotta päädyttäisiin tasapainoiseen tekstiin. Teknisessä kokouksessa, joka järjestettiin eilen, me pääsimme eteenpäin tietyissä asioissa, esimerkiksi Schengen-alueella oleskelun pituus, joka rajoitettaisiin vuoteen, tai ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat menettelyssä mukana. Mutta kuitenkin on tiettyjä muita kohtia, joista edelleen käydään keskusteluja, esimerkiksi sovellusala, joka minun mielestäni on täysin olennainen asia, koska se vaikuttaa kaikkiin artikloihin. Tietyt kollegat haluaisivat ottaa mukaan kolmansien, sellaisten kolmansien maiden kansalaiset, jotka löytyvät liitteestä kaksi asetuksessa. Nyt näitä maita on 42, kohta näitä on 61. Sieltä löytyvät Serbia, Malesia ja muistut, muistuttaisin teitä siitä, että Malesia on pidättänyt juuri asiankokouksen alla viisi henkilöä, jotka, joilla on yhteyksiä eh, ISIS-järjestön, eli nämä täytyy ottaa huomioon. Eli eh, meidän täytyy miettiä sitä, haluammeko näin laajan listan. Tästä tullaan käymään lisää keskustelua ja toivon mukaan kompromissiin päästään minä olen optimistinen tämän asian suhteen, koska keskustelut ovat olleet rakentavia muidenkin artiklojen kohdalla, eli tulevina viikkoina kokousten pitoa jatketaan ja tarkoituksena on päätyä tasapainoiseen tekstiin, jota suurin osa poliittisista ryhmistä voisi sitten tukea. Kiitoksia. Ja nyt sitten puheenvuoron saa sen teistä Lopes Aguiar. Ai, uude. Ki- kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Aluksi haluaisin ilmaista, kuten jo kaikki olemme viime päivinä tehneet, todella syvää solidaarisuuttani tämän hirvittävän terroristiuhrin, terroristiuhrin iskun uhreille, siis iskun, joka, järjestet, joka tehtiin 13. marraskuuta perjantaina. Julkinen yleisö, ranskalaiset Kaikki tiedostamme, millä tavoin tämä isku kohdistui sivilisaatiomme ja arvoihimme. Ja olemme valmiita konkreettisin spesifein keinoin toteuttamaan solidaarisuuslauseketta, jota François Hollande Ranskan presidentti on peräänkuuluttanut sekä Ranskan parlamentissa että senaatissa. Hän on puhunut siitä, mitä EUn jäsenvaltiot voivat konkreettisesti tehdä 42.7 artiklan nojalla. Ja on selvää, että ilmaisemme solidarisuuttamme, mutta tuomme myös poliittiset näkemyksemme esille poliittisissa ryhmissämme. Näin on tehty viime päivinä. Haluan kiittää Haluan kiittää Ohfötä, Ohtfötä hänen ponnistuksistaan tässä työssä. Toivottavasti saamme johdonmukaisen parlamentin kannan kiertomatkaviisumeihin. Olen analysoinut tätä asiaa hyvin tarkkaan Tämähän liittyy hyvin pitkälti myös oman asiani käsittelyyn, eli unionin viisumisäännöstön uudelleen laatimiseen. Olen päättänyt olla jättämättä tarkistuksia mietintöön. Olen hyvin pitkälti yhtä mieltä komission näkemyksistä, enkä haluan jättää tarkistukset tällaiseen komission ehdotukseen, joka mielestäni palvelee hyvin tarkoitustaan. Eli haluan pitää kiinni komission alkuperäisestä kannasta. Olen puhunut asiasta herra Ohtefön kanssa ja olen sitä mieltä, että soveltamisalaa ei tulisi rajoittaa sen alkuperäisestä muodosta. Varjoesittelijöiden kokouksessa on positiivisen tavoin pyritty määrittelemään kiertomatkaviisumi paremmin ja keskusteluissa on tähän mennessä keskitytty lähinnä todella määrittelemään hyvin tarkkaan tämän ehdotuksen soveltamisala tyypillisten luokkien, kuten urheilijoiden ja matkustavien ja kiertävien taiteilijoiden lisäksi. Tähän voitaisiin ottaa mukaan ehkä myös liikematkailijat. Ehkäpä myös tietyt matkailijaluokat voitaisiin ottaa mukaan ehdotuksen soveltamisalaan. Keskustelua tästä tulee vielä jatkaa. Ja tulevaisuudessa siis tätä alaa voitaisiin mahdollisesti laajentaa. Olemme päässeet eteenpäin myös niiden viranomaisten määrittelemisessä, jotka käsittelevät hakemuksia, vastaanottavat niitä – ja jatkamme työtämme tähän suuntaan. Miss, uh, äh, Mrs. Valero. Kiitoksia. Edustaja Valero seuraavana. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siinä, mitä edellinen puhuja sanoi. Tämä ehdotus oli sinänsä jo aivan hyvä. Valitettavasti mikrofoni ei toimi kunnolla. I pressed the wrong button. Då börjar jag om. Aloitan uudestaan painon nappia. Haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä ja olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa siitä näkemyksestä, että komission asiakirja, joka on tässä pohjana, on sellainen, jota haluan tukea ja haluaisin, että me hyväksyisimme sen ilman mitään pieniä muutoksia. Mutta tämä edessä oleva asia on lainsäädäntöä, lainsäädäntöä, jonka on tarkoitus olla voimassa pitkän aikaa ja on tietysti helppo antaa tunteiden viedä heti kun katsotaan tätä kaoottista maahanmuuttotilannetta Euroopassa. Ja mehän olemme juuri nimenomaan saanut tuntea tämän Pariisin iskut ja Beirutin iskut. Siitä syystä on helppoa, että tunteet vievät mutta lainsäädännön soveltaminen tunnepohjalta on kyllä aika vaikeaa. Ja tämä sanon nimenomaan juristin näkökulmasta katsoen. Haluan, että meillä on selkeä lainsäädäntöä, joka on voimassa pitkään ja jota äh, viranomaiset voivat helposti soveltaa ja ymmärtää. Ja siitä syystä aion tukea niitä ehdotuksia, joita esittelen esittänyt siitä syystä, että ne menevät rajoittavampaan suuntaan. Siis en aio tukea niitä ja siitäkin syystä, että ne ovat aivan liian tunnepohjaisia. Kiitoksia. EFTD. Seuraavaksi Korao EFTDstä. Buongiorno. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Aivan kuten Lopes Aguilar ja Valero, minäkin tuen komission ehdotusta Mielestäni se on tasapainoinen, suhteellinen, kun katsotaan, mihin tavoitteisiin kiertomatkaviisumilla pyritään. Täällä halutaan myös täyttää nyt lainsäädäntöön liittyvä porsanreikä erityisesti taiteilijoiden kannalta. Ymmärrän kyllä esittelijän huolenaiheet, kun otetaan huomioon se, mitä parissa tapahtuu. Ja on helppoa tässä kyllä heittäytyä tunteiden valtaan, aivan kuten Valero sanoi. Mutta mielestämme tämä komission ehdotus on todella varsin tasapainoinen ja tuemme sitä. Kiertomatka viisumin hakijoiden ei tule joutua täyttämään sen kummempia säännöksiä kuin mitä viisumisäännöstössä on. Tässä pitää katsoa kolmansien maiden tiettyjä työntekijöitä, riippumattomia tai itsenäisiä ammatinharjoittajia ja juuri taiteilijoiden roolia. Emme myöskään pidä hyvänä sitä, että viisumin saamiseksi pitäisi olla työlupa. Tässä voi tulla ongelmia soveltamisen ja täytäntöönpanon kanssa, koska jäsenvaltioissa on suuria eroja näissä kysymyksissä. Muistuttaisin vielä siitä, että usein taiteilijat toimivat PK-yrityksissä, joten on pidettävä huolta siitä, että hallinnollinen taakka ei koidu niin suureksi, että taiteilijat eivät voi kiertää Euroopassa. Tämän tulisi olla sellainen oikeudellinen väline, jolla todella voidaan täyttää tyhjö, joka lainsäädännössä on. Tämä koskee ajanjakso 90-180 päivään Euroopassa matkustaville. Kiitos. And I give now the floor to the commission. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa komissio. Thank you. Good morning. Um, thank you, Madam Chair, and thank you. Kiitos Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin esittelijälle ja kollegoille, jotka ovat osoittaneet tukensa komission ehdotukselle, jotta saataisiin tämä uuden tyyppinen viisumi aikaiseksi. Muutama kommentti sovellusalaan liittyen. Kuten te tiedätte, komissio on ehdottanut laajempaa sovellusalaa, joka ei rajoittuisi vain tiettyihin ammattiryhmiin, vaan ihmisille, ihmisiin, joilla on syitä oleskella yli 90 päivää Schengen-alueella. Me olemme kuunnelleet nyt kollegojen kommentteja, joiden tarkoituksena on rajoittaa sovellusalaa ja minun mielestäni tässä varmaan kompromissi voidaan löytää. Meidän tulee kuitenkin muistaa se, että meidän täytyy pitää mielessämme yksittäiset matkustajat, jotka, he eivät yleensä ole turvallisuusriskiä. Tämä on tärkeää, jotta poistetaan juridinen epävarmuus, joka liittyy kahdenvälisiin sopimuksiin, joita tiettyjen maiden välillä on. Tämä on komission kannalta tärkeää. Sitten toimivaltainen viranomainen, joka arvioi hakemuksen ja tekee päätöksen viisumin pituudesta. Nämä myöskin ovat asioita, joista voidaan keskustella ja josta voidaan löytää sopimus. Komissio on ehdottanut vuotta, johon voitaisiin sitten hakea vuoden jatkoa, mutta me olemme kuunnelleet näitä kommentteja, joita tässä on esitetty. Sitten äh, toimitettavat asiakirjat. Komission ehdotus oli jo hyvin tiukka. Toisin sanoen hakijan täytyy osoittaa, että he eivät aio oleskella yli 90 päivää yhdessä jäsenvaltiossa ja heidän täytyy osoittaa, että heillä on riittävästi rahaa oleskella äh, koko tälle haetulle kaudelle. Joko täytyy pystyä osoittamaan äh, esimerkiksi palkkakuitti tai jonkinlainen pankkitiliote. Ja sitten tarkistukset tehdään tietenkin Schengen-tietojärjestelmässä ja kansallisessa järjestelmässä, eli nämä samat vaatimukset pätevät sitten tähän uudenlaiseen viisumiin. Eli tällä kyllä voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan ja tehdä tarvittavat tarkistukset. Nämä olisivat ne kommentit, jotka komissio haluaa tässä vaiheessa tehdä. Ja nyt pyydän sitten puheenjohtajavaltiota käyttämään puheenvuoron, mm, jota se ei halua. Näin sitten Optofy saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää jokaista näistä kommenteista ja huomioista. Kuten totesin alustuksessa, niin kiistämättä meillä on lähestymistapoja, jotka ovat erilaisia – ja edelleen toistan varaumani, joka koskee ehdotusta sisällyttää tähän kolmansien maiden tulijat, jotka eivät tule mitään tie, tiettyä tarkoitusta varten, joiden kohdalla olisi vaikea tuntea myöskään matkareittiä. Mutta kuitenkin, kuten totesin aluksi, otan sen myös tässä yhteenvedossa esille. Minusta tässä on liikkumavaraa ja aion jatkaa työstämistä tähän suuntaan. Uusi Esittelyiden kokous on tarkoitus pitää ensi viikolla. Ja tuolloin aion ehdottaa kompromissiehdotuksia, jotka toivon sitten heijastelevat hyvin tätä keskustelua. Toivon, että voimme rakentavalla tavalla edistyä näissä kysymyksissä myös hieman nopeammin. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Ohtofy. Ja näin siirrytään toiseen osioon viisumipakettia. Ja näin pyytäisin Lopez Aguiaria käyttämään puheenvuoron. Thank you again. Chair. Kiitoksia jälleen puheenjohtaja. Aluksi esittäisin yleisluontoisen kommentin. Haluan kiittää kollegoita, parlamentin jäseniä vastuullisesta toimimisesta varjoesittelijänä ja siitä, että he ovat jättäneet tarkistuksia mietintöön. Olen ottanut ne kaikki huomioon ja nyt varjoesittelijät pyrkivät löytämään kompromisseja ja ottamaan mukaan mahdollisimman paljon tarkistuksista. On äärimmäisen tärkeää, että teemme tiivistä yhteistyötä niin, että meillä on sitten hyvät lähtökohdat valiokunnan puolesta neuvotteluille jatkossa neuvoston kanssa. Tämä on syytä muistaa ja on toimittava strategisesti. Totta kai olen valmis tapaamaan varjoesittelijöitä aina tarpeen tullen yhteisissä kokouksissa, mutta myös kahdenvälisesti, mikäli näin pyydätte. Työtä kyllä riittää. Tarkistuksia on koko joukko. Ja jo jätettyjä tarkistuksia on tällä hetkellä 357. Tämä merkitsee sitä, että tämä on vasta ensimmäinen kerta, kun tarkistuksia käsitellään, ei toki viimeinen. Varjoesittelijät ovat kokoontuneet jo kolme kertaa Ja odotamme kokoontuvamme jälleen ensi viikolla Strasbourgissa. Esityslista oli siis seuraavanlainen. Äänestys on tarkoitus järjestää viimeistään tämän vuoden lopussa mietinnöstä. On tärkeää, että äänestämme kannastamme jo tämän vuoden puolella vuonna 2015, jotta seuraavalla Alankomaiden puheenjohtajakaudella voitaisiin siis siirtyä neuvotteluihin. Ja sitten tarkistuksista esittelijänä tuen helpottamisajatusta, johon komissiokin esityksessään pyrkii. Ajatuksena on siis se, että viisumia voitaisiin antaa entistä helpommin ilman valtavan raskaita viisumin myöntämisprosesseja – Meillä on viisumisäännöstö olemassa ja nyt sitä uudelleen laaditaan, jotta voidaan helpottaa ja edistää matkailumahdollisuuksia ja halutaan yksinkertaista oikeudellisia puitteita, joita tähän liittyy. Joten tuen sitä, mitä komissio ehdottaa, ja myös sellaisia tarkistuksia, jotka menevät yritään tähän samaan suuntaan, eli viisumin helpotuksiin. Erityisesti lyhytaikaisten viisumien saamisen helpottamiseksi pitäisi toimia vähemmän raskaalla tavalla. Tähän liittyy tietysti viisumitietojärjestelmän tie, tiedot matkustajista, kattavat asiakirjat, luettelot. Pitää myös määritellä lähisukulaiset oikealla tavalla ja sitten toistuvaisviisumit. Monissa tarkistuksissa pyritään nostamaan viisumimaksuja. No, minusta tässä pitäisi kyllä järkeistää maksuja, mutta kuitenkin pitää mielessä sen, että ne eivät toi, voi toimia pelotteena tai esteenä matkaajille, matkailijoille ja pyrimme löytämään ratkaisun. Jotkut tarkistukset liittyvät matkavakuutukseen. Tämä on komission ehdotuksessa poistettu ja itse tuen komission lähestymistapaa siitä, että ei olisi velvoitetta matka vakuutukseen. EPP on pyrkinyt saamaan tämän tälleen, tähän tekstin jälleen mukaan. On, olisi hyvä, että komissio vielä valaisisi sitä, miksi tämä matkavakuutus on tästä poistettu. Tämä on tärkeä aihe, kun neuvottelemme kysymyksistä ja myös matka, kiertomatkaviisumista. Ja muistuttaisin, että maahantuloon ei nyky Schengenin säännöstössä vaadita mitään matkaa lääkärin vakuutusta. Eli miksi näin vaadittaisiin sitten jatkossa. Eikö Schengenin ja toisaalta viisumiasetuksen välillä pitäisi olla johdonmukaisuutta? Haluaisin todella saada tähän selvennystä komissiolta. Sitten tarkistukset, jotka liittyvät lähisukulaisten määritelmään. Tässä pyydän tukemaan komission linjaa. Mielestäni oikea lähestymistapa olisi se, että tuemme tavoitetta perheviisumeista. Tuen täysin niitä kollegoiden tarkistuksia, joissa viime varjoesittelyiden kokouksessa tuettiin komissiota ja päätettiin mennä vielä askel eteenpäin TRAN-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, eli että tähän otettaisiin mukaan tällainen maantieteellisen väli, väli, välimatkan käsite, aika jota matkustamiseen tarvitaan. VIS rekisteröidyistä matkustajista on jätetty lukuisia tarkistuksia. Ja tässä on pyrittävä nyt kompromissiin. Meidän tulisi sellainen löytää. Ja tämä perustuu seuraavan logiikkaan. Olen tässä nyt valmis kääntymään EPPn puoleen ja hyväksymään sen, että henkilön olisi saatava kolme viisumia jotta hän olisi säännönmukainen matkailija. Mutta samaan aikaan kuitenkin uskon, että meidän tulisi pidentää ajanjaksoa, jonka aikana viisumit on saatava. Jos joku on saanut toistuvaisviisumin, silloin häntä tulisi pitää säännön mukaisesti matkustavana ja viisumeja täytyy käyttää lain mukaisesti. En kuitenkaan tue ajatusta siitä, että tehdään ero eri maiden kansalaisten välillä, kuten 147 tarkistuksessa ehdotetaan. Sitten lentokenttä, transit-viisumit. Olen jättänyt tarkistuksen tähän aiheeseen liittyen. Ja tässä kyllä mennään aika eri suuntiin, joten työstän asiaa varjoesittelyiden kanssa, jotta kompromissiin voitaisiin päästä ja tällä tavoin sitten tyydyttää ryhmien enemmistön tarpeet. Joskus viisumihakemuksen jättäminen kauas matkustettaessa on hankalaa. Pitää matkustaa konsulaattiin, pääkaupunkiin, vaikka, siis omassa jäsenvaltiossa, vaikka naapurijäsenvaltion konsulaatio olisi lähempänä. Tässä oli jättänyt tarkistuksen 15, jossa halutaan helpottaa viisumeiden hakemista tietyissä olosuhteissa. Tämä siis liittyy tarkistuksen 15. Vielä loppukommentti, joka koskee niin kutsuttuja humanitaarisia viisumeita. Kollegani tietävät, että tämä on minulle hyvin tärkeä asia ja yritän todella onnistua siinä, että humanitaaristen viisumien mahdollisuuksia voidaan parantaa. Nykyisessä viisumisäännöksessä tämä asia ei ole hoidettu, tätä asiaa ei ole hoidettu johdonmukaisesti ja nykyisessä säännöksessä artiklat 19 ja 25 ovat ristiriitaisia. 19 liittyy vaatimusten hyväksymiseen ja 25 Schengenin säännöstöön. Meidän on otettava entistä laajemmat juridiset mahdollisuudet käyttöön ihmisille, jotka pyrkivät laillisesti tulemaan EU-hun. Jos laillisia keinoja ei tarjota, silloin ihmiset tulevat tänne laittomin keinoin. Ja tämä tietysti edesauttaa laitonta ihmiskauppaa ja aiheuttaa suurta haittaa kaikille osaisille. Olen puhunut asiantuntijoiden kanssa, juristien kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa tästä humanitaarisesta viisumista ja tarkistus 309 pyrkii juuri siihen, että otettaisiin käyttöön tällainen EUn humanitaarinen viisumi. Meillä pitää olla johdonmukaisuutta niiden juridisten välineiden välillä, joita EUssa on käytössä tällä hetkellä. Eli uudelleenlaaditussa versiossa meidän tulisi todella vahvistaa tämänkaltaisia toimia, joilla voidaan puuttua inhimilliseen draamaan, jota olemme nähneet. Nyt annoin teille tarpeelliset lisäselvitykset. Kiitos, että kuuntelitte. For this debate now. vähän aikaa tähän keskusteluun nyt. Fö, joka korvaa Beckerin, joka on varjoesittelijänä. Niin, rouva puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Puhun tässä Beckerin puolesta, hän ei pääse tänään paikalle Eli todellakin varjoesittelijät ovat tavanneet useampaan otteeseen kompromissien löytämiseksi. Tällä hetkellä keskustelut ovat edelleen käynnissä. Ensi viikolla järjestetään vielä yksi kokous. On tiettyjä asioita, joista ei ole tyytyväisiä, mutta me pyrimme siihen, että kompromissiin päästään. EPPn kanta on se, että se haluaa jättää riittävästi liikkumavaraa, jotta konsulaatit joiden vastuu kuuluu, voivat jokapäiväisessä työssään soveltaa tätä näitä sääntöjä. Ja haluaisin viittata tarkistukseen 295, jonka Holmeier Becker ja minä olemme tehneet, ja niiden tarkoituksena on muuttaa artikla 21 ja sen kohtaa 3. Komission ehdotuksessa sanotaan, että viisumi jonka maksimipituus on kolme vuotta, annetaan säännöllisesti Eurooppaan maksaa matkaaville. Ja EPPn kannalta on täysin välttämätöntä, että verbi olla korvataan sanalla ehkä. Meidän mielestämme, jos yleisesti ottaen henkilö, joka on laillisesti käyttänyt viisumia, niin valitettavasti aina poikkeuksiakin on. Ja tästä syystä konsulaatteilla täytyy olla riittävästi liikkumavaraa, jotta ne voivat reagoida, jos niillä on epäilys. Eli niiden täytyy pystyä kieltäytymään peräkkäistä viisumista ilman liian tiukkoja sääntöjä sitten esittelijälle haluaisin sanoa, että on muitakin ulottuvuuksia, joista Hans Becker on eri mieltä esimerkiksi sairasvakuutus ja sitten artikla 33, jotka, viisumi, jotka haetaan ulkorajoilla väliaikaisena toimenpiteenä ja myöskin kriteerit, joita sovelletaan sovellusalaan. Eli Hans Beckerin nimissä haluaisin vielä kiittää teitä ponnisteluistanne ja siitä kompromissin hengessä, hengestä, jota olette osoittaneet näissä käydyissä neuvotteluissa. Kiitos. Mrs. Valero, please. Kiitoksia edustaja Valero seuraavana. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää hyvästä työstä. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan siinä, että kyseessä on hyvä komission ehdotus, ja olen sitä mieltä, että ne esitykset, joita on esittänyt, esittänyt, ovat hyviä. Tänä on useita eri tarkistuksia, mikä osoittaa sen, että mm, jäsenet ovat sitä mieltä, että kyseessä on tärkeä asia. Nimenomaan tämä osoittaa, että meidän tulee nyt hyväksyä lainsäädäntöä, joka on voimassa pitkään, ja että sitä ei tule johtaa niiden tunteiden pohjalta, jota pakolaiskaos ja terrori-iskut saattavat aiheuttaa. Tämä täytyy olla pitkään voimassa siitä syystä. Meidän täytyy olla huolellisia sen suhteen, millä tavalla me tekstin muotoilemme. Tärkeähän tässä on nimenomaan se, että puhutaan laillisista teistä, komissio ja jopa neuvostokin alkaa niistä puhua. Tämä on yksi niistä mahdollisuuksista, joiden avulla voidaan saada enemmän pohjaa tälle esitykselle. Tuin myös sitä ehdotusta, että viisumi on tärkeä, jos halutaan esimerkiksi päästä tyydyttävän tilanteeseen kaikkien niiden kuolematapausten kohdalla, jotka on tapahtuneet Välimerellä. Tällainen äh, kynnys voi olla erittäin korkea, varsinkin korkea niille, jotka asuvat köyhissä maissa ja mielelläni keskustelisin tästä tilanteesta erityisesti esittelijän kanssa myöhemmin. Kiitoksia edustaja Valero. Korao, voisitteko puhua lyhyesti? Meillä todellakaan ei ole aikaa enää. Bene, intanto ringrazio anche io lo... Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijä Lopes Aguilaria hyvästä työstä ja välisin puolin hyväksyn hänen lähestymistapansa ja tuemista viisumisäädösten uudistamisella pitäisi todella ottaa käyttöön myös humanitaarinen viisumi, jota voitaisiin ottaa käyttöön turvapaikanhakijoille entistä enemmän laillisia maahantulon mahdollisuuksia. Tämä on hyvin tärkeää. Emme ole työllemme halunneet tehdä päällekkäistä työtä, vaan täyttää tiettyjä aukoja, joita työhön kenties on jäänyt. Meistä kaksi artiklan pitäisi lisätä humanitaaristen motiivien ja syiden määritelmä ja mahdollisuus antaa poikkeuksia viisumeissa juuri humanitaarisiin syin. 137 tarkistuksemme menee tähän suuntaan. Tärkeää ja liian vähän tässä on otettu huomioon syrjimättömyys periaate ja perusoikeuskirjan artiklat 10 ja 19. Ja mietinnössä ei myöskään kylliksi katsota laitonta maahanmuuttoa. Tällainen epäilys, joka kohdistuu usein ihmisiin, on hyvän lainkäytön aukko. Ja tässä esimerkiksi perheenjäseniä helposti syrjetään. Ja toinen ja viimeinen asia, jota haluan vielä korostaa, liittyy valitusmenettelyihin tai muutoksen hakuun. Muutoksen hakua pitää yhtenäistää ja menettelyiden tulee olla helposti käytettäviä, niin kustannukset eivät saa nousta liian korkeiksi ja hakijalle pitää myös maksaa hänelle koituneet haitat ja kulut. Please. Oui, je vais faire rapide. Je voudrais d'abord m'excuser auprès de monsieur. Niin, ihan nopeasti. Pahoittelen tätä Ohto Fölle, että en ollut täällä aiemmassa keskustelussa, mutta mehän työskentelemme yhdessä näiden kahden mietinnön parissa. Ja ryhmän, niin ajatustapa on samanlainen näiden molempien tekstien kohdalla. Mutta keskityn nyt käsitämään hänen äh, Agiarin ehdotusta. Minusta meidän ei tulisi odottaa tämänhetkisessä tilanteessa tämän uudistuksen alkuperäistä tavoitetta, jonka tavoitteena on siis helpottaa tiettyjen ihmisten elämää, jotka käyvät säännöllisesti Euroopan unionin alueella. Tässä on nyt hieman sellainen vaikutelma, että meillä on tällainen perusepäily suhteessa komissioon, että se ei olisi kiinnostunut turvallisuuskysymyksistä. Minusta se on saali. Haluaisin muistuttaa kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämän uudistuksen ei tulisi kyseenalaista tiettyjä periaatteita, jotka johtavat Euroopan unionin toimintaa tällä alueella. Eli kaikkea sitä, mikä koskee perheen yhdistämistä ja myös sitä, joka koskee oikeutta terveyteen. Tässä on joitakin tarkistuksia, jotka ovat aiheuttaneet minulle ainakin ongelmia, mutta käsittääkseni voimme löytää tähän ehdot, ratkaisun, ainakin toivon näin. Ja sitten humanitaariset viisumit, yksi niistä syistä, miksi meillä on ongelmia Euroopan unionin rajoilla ja tiettyjen jäsenvaltioiden välillä on nimenomaan siitä syystä, että pakolaiset eivät saa mahdollisuutta pyytää turvapaikkaa oikeissa olosuhteissa. Kun näen, että nämä Euroopan unionin käyttöön ottamat periaatteet ovat mahdollistaneet vain sen, että vain 150 000 henkilöä on voinut tulla alueellamme, koetaan huomioon tilanteen vakavuus, niin meidän täytyy todella työstää tätä kysymystä ja tuen Lopez Aguiaria tässä asiassa. Kiitoksia edustaja Vapsia. Ja näin pyytäisin sitten esittelijä vielä käyttämään, äh, komissiota käyttämään lyhyen puheenvuoron vielä tästä asiasta. Ensinnäkin äh, sairausvakuutuksesta esittelijä puhui, komissiolla ei ole todistusaineistoa siitä, että tällaista politiikkaa olisi harjoitettu. Ja kuten esittelijä sanoikin, se ei ole vaatimus, se ei ole ehto pääsylle, sitä ei tarkisteta rajalla. On äh, tehty väitteitä siitä, että tietyt sairaalalaskut olisi jäänyt maksamatta, mutta ei ole todisteita siitä, että nämä kuuluisivat kolmansien maiden kansalaisille sitten lähisukulaiset, EU-kansalaisten lähisukulaiset, tähän haluaisi, haluttaisiin harmonisointia, eli jotta perheenjäsenillä ja lähisukulaisilla olisi mahdollisuus vapaan, vapaan liikkumisen oikeus. Eli tähän haetaan harmonisoitua lähestymistapaa. Ja sitten monikäyttöviisa säännöllisille matkustajille. No, komission mielestä tähän tulisi saada liikkumavaraa, mutta viisumihelpotusta tulisi saada tällaisille bonafide matkustajille. Ja sitten humanitaariset viisumit, me olemme halunneet mennä tässä asiassa eteenpäin ja me olemme periaatteessa samaa mieltä. Toisin sanoen täytyy vahvistaa niitä laillisia maahanpääsykeinoja EU-hun, mutta tämä asiahan ei tähän koska, koska tässä on kysymys lyhytaikaisista viisumista, eli näistä asioista voidaan pitää huolta muu, muissa yhteyksissä. Nämä ovat lyhyet kommenttini. Uh, the Luxembourg presidency one. Luxemburgin puheenjohtajavaltio, haluaisitko käyttää puheenvuoron ihan lyhyesti vain? Hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä siitä, että annoitte meille puheenvuoron. Olemme tarkastelleet komission ehdotusta ja viisumia, koodistoa ja sitä, voidaanko tätä asiaa viedä eteenpäin nopeasti. Ja kiertoviisumia. Tästä asiasta tulee vielä keskustella yksityiskohtaisemmin. Työryhmän edistyminen, edistyminen on sellaista, että pyrimme viemään tätä asiaa eteenpäin vuoden 2015 loppuun mennessä. Kun puhutaan viisumikoodiston uudistamista, niin erityisesti sitä tarkastelemme näissä kriisitilanteissa. Ja nyt sitten puheenjohtaja sanoi, että vielä esittelee voi käyttää yhden lauseen mittaisen puheenvuoron. To this... Uh, Kiitos. Kiitoksia tuesta esittelijän kannalle. Kiitän tässä erityisesti myös EPP: että siitä, että he ovat valmiita kompromisseihin monissa asioissa. Ja komission selvennys liittyen vaikeuksiin tässä ähm, matkasairausvakuutuksessa olivat hyviä. Eli miksi tämä tästä poistettaisiin. Mutta odotan todella varjoistelujen tapaamista, jossa voidaan käsitellä humanitaarista viisumia. Haluaisin vielä katsoa, onko mahdollista käyttää entistä laajemmin laillisia keinoja tulla EU:hun humanitaarisista syistä niin, että meillä olisi johdonmukainen lähestymistapa, vaikka jäsenvaltioissa onkin asiasta hyvin erilaisia kokemuksia. Live-äänestys molemmista asioista on tarkoitus pitää 13.11. Ja näin mennään heti seuraavan esityslistalla. Tässä kerrotaan valiokunnan kolmikantaneuvotteluista Europolista. Dias Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Ensin haluan esittää solidarisuuden ilmaukseni Ranskan kansalle ja viranomaisille tämän tragedian jälkeen. Kannan vastuuta ja toimin vakuuttuneesti siitä, tässä asiassa. Nyt katsomme siis Europol-asetusta. Ja haluaisin kertoa teille, hyvät naiset ja herrat, että meillä on ollut nyt yhdeksän kolmikanta neuvottelua. Kolme Italian puheenjohtajakaudella, kolme Latvian puheenjohtajakaudella ja kolme nykykaudella, eli Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Tämän lisäksi on pidetty kymmenen teknistä kokousta seuraava ja todennäköisesti viimeinen tai toiseksi viimeinen kolmikantaneuvottelu järjestetään 26. marraskuuta, se on torstai. Edellisessä kolmikantaneuvottelussa työn kompromissien pohjalta pyrimme pääsemään sopuun kuudesta asiasta, jotka ovat edelleen avoimia, mutta joissa on hyvinkin mahdollista – päästä laajan konsensukseen. Viittaan tässä parlamentaarisen valvontaan, siihen miten pääjohtaja nimetään, sitten olemassa oleviin yhteistyösopimuksiin ja parlamentin edustukseen hallintoneuvostossa, internet-sisältöihin ja henkilötietoihin, jotka tulevat yksityisiltä tahoilta. Kolmikantan neuvotteluissa olimme neuvoston kanssa yhtä mieltä siitä, että se laatii kompromisseja ja lähettää ne meille, jotta näemme, voiko parlamentti ne hyväksyä. Tämä varmasti tapahtuu vielä tänään. Ainut avoin kysymys liittyy siihen, että uskomme, että hyvin pian ja hyvin kiireesti voimme vastata terrorismin uhkiin. Ihmisten Kansalaisten turvallisuus on demokratiassa ja vapaassa yhteiskunnassa keskiössä. Euroopan virastot, Europol konkreettisesti ja jäsenvaltioiden viranomaiset turvallisuuskysymyksissä, niillä pitää olla tehokkaita välineitä käytössään, jotta ne voivat kiireellisesti estää ja toimia terroriuhkien osalta ja näin ne parhaansa mukaan tekevätkin. Kuten tiedätte, puheenjohtaja esitteli ja hänen ryhmänsä tukevat yhtenäistä lainsäädäntöpakettia ja konsensukseen ja kiireellisiin toimin perustuvaa pakettia. Haluan esittelijänä kiittää varjoesittelijöitä yhteistyöstä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Ja haluan myös todeta, että kaikin keinoin pyrin tähän tavoitteeseen. Terrorismi ei laannu, kuten eilenkin näimme Sandoniin alueella ja uhkia kohdistuu myös La Défensein alueeseen ja Charles de Gaullein Pariisissa ja pyydän teiltä apua lainsäätäjinä tätä tappavaa vitsausta vastaan. Meillä pitää olla selkeä näkemys siitä, mikä meidän vastuumme lainsäätäjänä on. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Kiitoksia, edustaja Diaz de Mera. Nyt hyvät kollegat, kuten tiedämme, viime perjantai-iltana Pariisissa tehtiin useita terroriskuja, jossa yli 130 ihmistä kuuli ja 350 ihmistä loukkaantui. Ranska julisti kolmen päivän surutilan ja nämä olivat surun päiviä kaikille eurooppalaisille, koko Euroopalle. Kuten tiedätte, näiden hirvittävien iskujen jälkeen perutimme liven kokouksen maanantaina, jotta saimme pohdinta-aikaa ennen kuin jatkamme valiokuntamme työntä. Kaikki tuomitsimme nämä hirveät terroriiskut, jotka tapoivat ja haavoittivat niin monta ihmistä ja luonnollisesti myötätuntomme on uhrien perheiden ja ystävien puolella. Haluaisin sanoa, että Tunnemme todellista solidaarisuutta myötätuntoa kaikkea Ranskan kollegoita kohtaan. Ja näin pyytäisin teitä nyt kunnioittamaan näiden uhrien muistoa yhden minuutin hiljaisella hetkellä. will now hold a debate. Näin käymme keskustelua. Ja valiokuntamme velvollisuus on, kuten myöskin EUn jäsenvaltioiden yhdessä, laatia riittävät lainsäädännölliset välineet ja järjestelmä, jonka avulla voidaan torjua terrorismia. Eurooppa on yhtenäinen terrorismin torjunnassa määrätietoisuudessamme terroristiverkostojen paljastamisen ja kaikkien niiden oikeuden eteen vetämisen, jotka ovat olleet mukana näissä iskuissa. Nyt on oikea aika nopeuttaa työtämme terrorismin, torjunnassa Euroopassa. Kuten tiedätte, huomenna pidetään ylimääräinen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokous ja olen ilahtunut siitä, että sen pääosallistujat ovat täällä mukana tänään kertomassa valiokunnallemme, minkälaisiin menettelyihin seuraavien kuukausien aikana ryhdytään. Näin alkuun toivottaisin tervetulleeksi suurlähettiläs Brownen, joka edustaa neuvostoa. Ja hän kertoo lyhyesti jäsenille, mistä tässä ylimääräisessä neuvostokokouksessa keskustellaan huomenna ja mitä sitten seuraavien päivien ja viikkojen aikana tapahtuu. Sen jälkeen on lyhyesti puheenvuoro myös muille vieraillemme, jotka edustavat komissiota, edustaja Huorte, Ja Europolin johtaja sen jälkeen selventää jäsenille myös siitä, millä tavalla tilanteeseen voidaan vastata. Sen jälkeen anna myös puheenvuoron komment- jäsenille kommentteja ja kysymyksiä varten. Ihan ensimmäisenä nyt suurlähettiläs Brown neuvostosta. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat näiden traagisten äh, perjantain ja lauantain välisen yön tapahtumien jälkeen meillä on ollut uusia tapahtumia eilen ja toissapäivänä ja täten on välttämätöntä, että sisä- ja oikeusministerit järjestävät erityiskokouksen, jotta tehdään tilannekatsaus ja myöskin haetaan vastauksia, joita Euroopan unioni voisi tarjota tilanteessa ja vastata tähän terroristiuhkaan. Uhkaan, joka on todellinen ja joka traagisella tavalla toteutui. Sunnuntaista lähtien yhteistyössä Ranskan viranomaisten kanssa Luxemburgin puheenjohtajamaana on päättänyt järjestää huomenna ylimääräisen ministerikokouksen, siis sisä- ja oikeusministerien kokouksen, ja siellä keskitytään välittömiin ratkaisuihin, eli siellä ei hahmotella pitkän aikavälin terrorismin vastaista strategiaa, vaan välittömiä toimia, joihin voitaisiin ryhtyä. Ja jälleen kerran on jouduttu toteamaan, että tietojen vaihto ei ole ollut vaaditulla tasolla. Tiettyjä toimenpiteitä, oh, niihin olisi tullut jo ryhtyä niiden päätösten jälkeen, joita tehtiin Charlie Hebdoon tehtyjen hyökkäysten jälkeen. Eli tässä on kysymys siitä, että eh, hieman vaihdetaan vaihdetta suhteessa niihin päätöksiin, joita aikaisemmin on jo tehty, ja sitten liittää niihin vielä uusia toimia, joilla voidaan taistella terrorismia vastaan. Ja aivan erityisesti, ja Europolin johtaja varmaan tästä puhuu, mutta aivan erityisesti mitä tulee tietojen vaihtoon. Eli minä en tule tähän niinkään puuttumaan, vaan minä puhun näistä muista asioista. On aivan ilmiselvää, että me esittelemme neuvoston päätelmät, jotka tulevat olemaan operationaalisia. Niissä ei puhuta yleisestä politiikasta tai filosofiasta. Mitä yleiseen politiikkaan tulee, niin no, siihen joudutaan pureutumaan myöhemmässä vaiheessa, siinä vaiheessa, kun puhutaan terrorismin puitepäätöksestä myöhemmin. Johtopäätöksissä on kysymys kahdeksasta asiasta kysymys. Matkustajarekisteritieto, terrorismin rahoitus, asevalvonta, tiedustelutoiminta, säännölliset tarkastukset ulkorajoilla, turvatarkastukset näillä maahanmuuttoväylillä, rikosoikeudelliset toimenpiteet radikalisointia vastaan, ja sitten silloin kun on kysymys ecris jossa on kysymys kolmansien maiden kansalaisten rikosrekistereistä. PNR, sen te tunnette, mikä tilanne on. Tiedätte myöskin, kuinka tärkeää on, että neuvosto nopeasti etenee tässä asiassa. Ja aivan erityisesti trilogi joka on käynnissä parlamentin kanssa käynnissä, siinä on hyvin hankalia kysymyksiä. Sovellusala on yksi näistä, miten rikokset määritellään – ja sitten tietojen säilytysaikaan liittyvät kysymykset. No me emme ole täällä tänään neuvotellaksemme näistä. Nämä neuvottelut ovat käynnissä ja ministerit tulevat sitten tiedottamaan näistä neuvotteluista me pyrimme siihen, että annamme sinne riittäviä tietoja ja tiedän, että komissio myöskin haluaa hieman joustavoittaa mahdollisuuksiaan tässä asiassa. Sitten aseista. Tässä haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, mitä on hiljattain asevalvonnan suhteen tehty ja päätös, jonka komissio on tehnyt ähm, direktiiviluonnos, jossa on luokiteltu aseet eri luokkiin. Tässä on pyydetty myöskin Frontexia ja Europolia kiihdyttämään valvontaa, jotta aseet ja asekaupan reitit identifioidaan. Mitä tulee ulkorajoilla tapahtuviin tarkistuksiin, no tarkoituksena on koordinoidulla systemaattisella tavalla harjoittaa valvontaa ulkorajoilla ja täytyy myöskin parantaa monenlaisia mekanismeja, jotka ovat jo olemassa. Ja vielä jos puhutaan maahanmuuttopolitiikasta, niin täytyy puhua myöskin rekisteröintijärjestelmästä ja sormenjälkien ottamisjärjestelmästä. Ja tässäkin tulee varmistaa, että järjestelmämme on tehokas ja että meillä on tietojärjestelmä, jotta voidaan sitten identifioida ja havaita kaikki mahdolliset terroristiuhkat. Ja tietenkin, ja tämä asia liittyy neuvoston päätelmiin 19. marraskuuta, eli Smart Borders-järjestelmä. Se täytyy saada toimimaan. No jos otetaan tämänhetkinen tilanne huomioon, niin tiedämme, että se on aiheuttanut ongelmia tässä valiokunnassa menneisyydessä, mutta Smart Borders-asiasta täytyy myöskin tässä yhteydessä puhua. Me tiedämme, että ranskalaiset ovat tehneet ehdotuksia, jotta tietyllä tavalla rajavalvontaa jaettaisiin, mutta no siitä nyt ei varmaan tällä kertaa puhuta, mutta siitä voidaan keskustella tulevaisuudessa ja Matias Ryytte varmaan tästä sitten antaa enemmän tietoa. Sitten tässä myöskin pyydetään Frontexilta sitä, että ne tehtävät, jotka Frontexille kuuluvat ja jotka liittyvät maahanmuuttopolitiikkaan, siinä myöskään ei tulisi jättää huomiota turvallisuusulottuvuuksia ja terrorismin vastaista taistelua. Sitten tietojen vaihto. No, kukaan muu kuin Interpolin johtaja ei ole paremmassa asemassa vastaakseen tähän. Ja komissio myöskin on osallistunut päätelmien laatimiseen. Niitä tullaan käsittelemään tulevina tunteina Koreperissa. Sitten terrorismin rahoitus. Tässäkin yhteistyötä tulisi parantaa, eli mm, rahoitustiedustelupalveluja täytyy parantaa. Sitten rikosoikeudelliset keinot terrorismin edessä, ja kun on kysymys väkivaltaisesta ekstremismistä, niin silloin on kysymys siitä, että täytyy toteuttaa toteuttaa eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön kautta se, mitä jo Euroopan neuvostossa ja YKssa on tehty. Ja sitten mitä muuhun tulee, niin meidän täytyy rahoituksellisesti ja voimavarallisesti löytää keinot, jotta me voimme nopeuttaa ja kiihdyttää reaktioitamme terrorismiin. Ei enää terrorismin uhkaa, vaan terrorismin sellaisena kuin se nyt Euroopassa on. Eli tämän minä halusin teille kertoa. Tämä on siis huomisen asialista. Se on aika lyhyt, mutta hyvin operationaalinen, mutta on myöskin totta, että seuraavassa tavanomaisessa sisä- ja oikeusministerikokouksessa 5.6. joulukuuta, niin tähän asiaan varmaan palataan, mutta hieman yleisemmällä poliittisella ja strategisemmalla tasolla. Tällä kertaa me toimimme hätätilassa. Kiitoksia. Hyvä suurlähettiläs. Ja sitten edustaja Vuotta. Hyvä puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet. Perjantain hirvittävät terroriiskut ovat järkyttäneet meitä kaikkea. Samalla jos katsotaan vuotta 2015, olemme joutuneet uusien iskujen kohteeksi. Meillä oli Charlie Hebdo, sitten Kööpenhaminassa, Tanskassa, Talisjunassa ja Pariisissa. Eli terroriskujen määrä myös Euroopan unionin ulkopuolella on kasvanut, joten siitä syystä mielestäni kovin hyödyllistä. olen varma, että sisäoikeusministerit varmasti muistanevat, että meillä jo on Euroopan turvallisuusagenda olemassa, josta keskusteltiin myös tässä talossa usean otteeseen. Muutaman viimeisen kuukauden ajan olemme saaneet keskittyä huomattavasti enemmän tähän maahanmuuttokriisiin ja pakolaishaasteeseen, mutta samanaikaisesti olemme myöskin yhdessä työstäneet useita eri Euroopan turvallisuusagendan osioita. Minulla on tässä nuotit, jotka toteavat, että edistystä on saatu aikaiseksi monella eri tahoilla, mutta jos katsotaan ihan todellisuutta silmiin, niin pitäisi olla paljon vaatimattomampi. Olemme työstäneet yhdessä Interpolin kanssa, Europolin kanssa. Meillä on yksikkö, joka tutkii näitä asioita. Meillä on myöskin radikalisoinnin vastainen verkosto. Me työstämme internetfoorumin kehittelyä ja ennaltaehkäisevää puolta siinä. Me olemme ja te olette äskettäin hyväksyneet Sepolin oikeusperustan, joka mahdollistaa tietyssä määrin sen, että voimme kouluttaa poliiseja kautta Euroopan unionin ja olemme myös esittäneet yhteisen version, anteeksi, uudistetun version Schengenin käsikirjasta ja yhdessä Europolin ja muiden virastojen kanssa olemme kyenneet tunnistamaan ja kehittelemään yhteisiä riskiindikaattoreita. Tietysti jos katsotaan nyt mitä on tapahtunut, niin kaikki tämä ei ole sunkaan riittävää. Perjantai-illasta eteenpäin lauantai-aamuun komissio on aktivoinut kriisisolunsa. Ja kuten tässä suurlähettössä mainitsi, niin meillä oli Pariisissa kokous Luxemburgin äh, viranomaisten komissari Avramopoulosin ja Ranskan vastaan osapuolen kanssa. Keskustelimme näistä tässä tilanteesta ja seuraava kokous pidetään huomenna. Tässä välillä komissio on kiihdyttänyt työtahtiaan. Eilen tuli aseista teemme paketin, joka sisältää kaksi eri lainsäädännön osaa. Yksi tuon direktiivin uudistaminen, joka koskee aseiden valvontaa ja hankintaa. Tuosta lainsäädännöstä keskustelemme tietysti täällä. Ja toinen koskee komission asetusta yhteisistä aktivointistandardeista. Siihen meni pitkä aika, mutta meillä oli myös jäsenvaltioiden komitea, joka kokoontui eilen aamulla, jota saimme riittävän enemmistön, jotta tämä asia voitiin viedä päätöksen Jonkun verran on edistetty lainsäädäntöehdotuksissa. PNR-trilogin eh, tulokset tulivat ja se oli kovin ilahduttavaa, joten täytyy nyt katsoa sitten, että päästäänkö itse asiassa tähän hyväksyntään ennen vuoden loppua. Kuten Euroopan parlamentti myös totesi päätösohjelmassaan 11. helmikuuta 2015, niin se olisi tärkeää. Ja toivoisin myös, että operatiivinen Europol-asetus hyväksytään ennen vuoden loppua. Mainitsen tämän vain ohimennen, koska se ei ole osa toimenkuvani, mutta sen työn yhteydessä, jota teemme suhteessa lisäpöytäkirjaan Euroopan neuvoston terrorismipöytäkirjaan, niin aiomme nopeuttaa työtämme, jonka avulla esitämme direktiiviä terrorismista, jossa samanaikaisesti pitäisi katsoa tätä puitepäätöstä joka koskee siis terroris, terrorismia. Meidän täytyy myös suunnata riittävästi rahaa näihin asioihin, joita pidämme tärkeänä. Euroopan uusi terrorismin vastainen keskus on tärkeä. Ei pelkästään rahaa, vaan myös resursseja. Meidän täytyy saada sellaiset resurssit liikkeelle, joita tarvitaan, jotta voidaan varmistaa että Euroopan terrorismin vastainen keskus ja tietojenvaihto, joka tämän hetkisen alustavan analyysin pohjalta on itse asiassa jossain tapauksessa jopa ollut hieman riittämätöntä. olemme työskennellä myös kovasti. Äh, rajakysymyksissä komissio aikoo esittää ehdotuksen, koska komission puheenjohtaja on jo tämän asian jo ilmoittanutkin. Se koskee eurooppalaista rajavartiota. Näin tulee tapahtumaan ennen vuoden loppua. Meidän tulee tarkastella myös Pariisin hyökkäyksistä saatuja kokemuksia ja kun arvioimme sitä, että onko kaikki mennyt oikein, Schengenin pöytäkirjaa ja valvontaa, Ja tällä hetkellä viimeistään maaliskuussa 2016 suunnittelemme esittävämme uuden ehdotuksen, joka koskee älykkäitä rajoja ja maahantulo maasta poistumissäännöksiä. Viimeistään maaliskuussa ensi vuonna aiomme esittää tämän ehdotuksen. Nämä ovat ne pääasiat, mukaan lukien kysymykset siitä, millä tavalla terroristien varoja kohdellaan. Huomenna ministerin välissä keskusteluissa se otetaan esille ministerineuvostossa. Ja luonnollisesti olen aina valmis keskustelemaan näistä asioista teidän kanssanne yksityiskohtaisemmin uudelleen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Roita ja sitten Europolin johtaja Okana. Thank you, Madam Chair, honourable members. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos arvon jäsenet. Kiitoksia kutsusta tänne. Nyt täytyy olla todella selvillä siitä, mitä Pariisissa viime perjantai-iltana tapahtui. Mielestäni kyseessä on terrorismin uhan meihin kohdistuva kärjistyminen. Tämä oli sama tyyppinen isku kuin Mumbaissa ammuttiin ja pommitettiin viattomia uhreja, aivan kuten vuonna 2008 Mumbain iskussa. Eli se, mitä Mumbaissa tuolloin koettiin, koettiin nyt myös täällä. Kyseessä on kansainvälinen tekijäverkosto, joka kohdistaa toimensa useisiin maihin entistä hienostuneemmassa terrorismin muodossa, ja näin uhka on tavallaan viime vuosina muuttunut. ISIS myös selkeästi haluaa viedä tai tuoda terrorisminsa Eurooppaan. Tässä täytyy muistaa esimerkiksi isku Egyptissä tapahtuneeseen venäläiskohdetta vastaan tapahtuneeseen asiaan. Täytyy katsoa minkälaiset varat ja resurssit tuolla järjestöllä on, miten se toimii esimerkiksi internetin kautta ja käyttää somea hyväkseen. Eli kyseessä on hyvin vakavasti otettava, hyvät resurssit omaava kansainvälinen terroristijärjestö, joka toimii nyt Euroopassa. Ja siksi voidaan todeta ilman liioittelua, että Iskuja todennäköisesti tulee lisää ja siksi tämä on nyt vakavin terrorismin uhka Euroopassa yli kymmenen vuoteen. Perjantai-illan jälkeen Euroopan voimat ovat nyt jatkuvassa käytössä. Me käymme läpi valtavia tietomääriä, joita olemme saaneet tutkintaviranomaisilta Ranskasta ja vertaamme näitä tietoja Europolin tietokantoihin. Meillä on myös uusi internet-yksikkö käytössämme, jotta voidaan tunnistaa epäiltyjä, mutta myös, että voidaan kääntää todistajien puoleen entistä helpommin. Meillä on erilaista rahoitustiedustelutietoa, rahoitus tiedustelutietoa, esimerkiksi TFTP, ohjelman kautta. Tässä on katsottu jo yli 500 eri rahoitukseen liittyvää asiaa. Sitten aseet. Tuli aseita usein laittomasti kaupataan Euroopassa, mutta kuten Charlie Hebdoon tapauksessa on nähty, näilläkin tahoilla on usein terrorismiin yhteyksiä. 625 aktiivista tutkintaa on tällä hetkellä käytössä tai käynnissä. Niistä välttämättä kaikki eivät liity suoraan terrorismiin, mutta se antaa kuvaa siitä, minkälaista entistä laajempaa ja intensiivisempää yhteistyötä jäsenvaltiot Europolin puitteissa tekevät, jotta ne voivat puuttua laittoman asekauppaan Euroopassa. Tarjoamme myös poliisiyhteistyön foorumin kautta Euroopan. Emme vain tukeaksemme Ranskaa, vaan tarjotaksemme tässä laajemman eurooppalaisen vastauksen, kun otetaan huomioon, kuinka kansainvälisestä ilmiöstä on kyse. Meillä on sekä Pariisissa että Brysselissä kon- koordinointikeskus. Europol-järjestelmässä on tehty myös useita osumia. Tätä kautta on saatu näyttää, jota Ranskan viranomaiset nyt seuraavat ja tarkastelevat. On selkeä näyttää terrorismin epäilyjen ja muun rikollisuuden välillä. Tiedotusvälineistä on nähty, mitä esimerkiksi varastettu syyrialaispassi merkitsee ihmiskaupan tai maahanmuuton valossa. Nyt on liian aikaista vahvistaa tätä linkkiä, mutta Europol pyrkii kaikin keinoin selventämään asiaa. Uhan kärjistyminen, kuten edelliset puhujat sanoivat, ovat johtaneet poliittisella tasolla siihen, että poliisiyhteistyötä halutaan todella jälleen vahvistaa. Ja tästä keskustellaan tämän päiväisen kokouksen lisäksi myös huomisessa ministerikokouksessa Europolilla on aina ollut tässä työssä oma roolinsa, totta kai. Ja katsomme, miten Europolin roolia voidaan entisestään vahvistaa, jotta voimme tarjota entistä parempia palveluita jäsenvaltioiden viranomaisille. Kapasiteettia on jo lisätty ja ensi vuoden alussa tammikuusta lähtien perustetaan uusi terrorisminvastainen keskus. Tätä kautta voidaan paremmin jäljittää asioita internetissä, myös tarkastella terrorismin rahoitusta ja jäljittää laittomia aseita ja puuttua vierastaistelijoihin. Sitten Siena-järjestelmä on tässä myös mukana ja osa siitä, osa siitä käytetään pelkästään terrorismin vastaisen tiedon vaihtoon. Ja varmasti ministerineuvostossa näitä kysymyksiä huomenna tarkastellaan lähemmin. Kuten lähettiläs Brown sanoi, meidän täytyy maksimoida tieto, vaihtokapasiteettimme. Tieto on monimutkaista, se, on, se koskee useita tekijöitä, useita maita. Ja terrorismi ja vakavarikollisuus rikollisuus ovat usein läheisessä yhteydessä keskenään, joten tiedonvaihto on todella EU:ssa keskeisessä roolissa ja siinä voidaanko suunniteltuja terroriskoja havaita ajoissa. Huomisessa ministerineuvoston kokouksessa keskustellaan monista näistä kysymyksistä, kuten PNRstä, Schengenin tietojärjestelmän optimoinnista ja Europolin terrorismin vastaisista tietokannoista. Yhteentoimivuus on tässä hyvin tärkeää. Tietoa on pystyttävä jakamaan entistä paremmin. Meillä on useita tietokantoja. Ja meillä on hyvin korkean tason turvalausekkeita, joita käytämme. On tärkeää toimia suhteellisella tavalla yhteensopivasti niin, että meillä on sellainen järjestelmä, joka on relevantti ja toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Europolin tärkein prioriteetti viime vuosina terrorismin vastaisessa taistelussa on ollut se, että on pyritty motivoimaan kansalliset viranomaiset jakamaan tätä tietoa Europolin kautta. Tämä ei koske pelkästään tiettyjä korkean profiilin tutkintoja, kuten Ranskassa nyt tapahtuu, vaan aivan yleisestikin ottaen ennaltaehkäisevästi. Tässä on edistytty huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana, mutta emme ole vielä halutulla tasolla, kuten tässä edellinen puhuja sanoi. Meillä on yhteyspiste, joka käsittelee matkustajia ja mahdollisia Irakista ja Syyriasta tulevia vierastaistelijoita. Tässä yhteydessä on noin 10 000 epäiltyä maahantulon lukujen nojalla. Ja tämä luku on viime vuoden aikana yli kaksinkertaistunut. Noin 2000 henkilöä voidaan vahvistaa vierastaistelijoiksi, muita vasta epäillään joko vierastaistelijoiksi tai tällaisen toiminnan helpottajiksi. Meillä on siis järjestelmässä varmasti 2000 nimeä, vaikka epäilyksiä siitä on, että näitä taistelijoita on ainakin 5000. Kaikki tiedot tulevat vain viidestä maasta yhteensä, joten järjestelmää ei käytetä samalla tavoin kaikkialla EU:ssa. Nyt Meiltä varmasti oletetaan ja vaaditaan entistä parempaa yhteyttä eri toimijoihin. Pitäisi olla operatiivinen foorumi, jossa kaikki terrorismin vastaisessa taistelussa mukana olevat tahot voivat yhdistää voimiaan. Ja tähän panostamme myös lähitulevaisuudessa. Pyrimme käyttämään myös Schengenin tietojärjestelmää entistä johdonmukaisemmin, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää sitä mahdollisimman hyvällä tavalla hyväkseen. Samoin tieto, tietojen ristitarkistukset Schengenin tietojärjestelmän ja Europolin tietokannan välillä ovat tärkeitä. Me toimimme myös ulkorajoilla Italiassa ja Kreikassa ja pyrimme katsomaan komission ja jäsenvaltioiden kanssa, miten turvallisuuskartoituksia rajoilla voidaan tehostaa entisestään. Haluaisin kiittää vielä lopuksi herra Diaz de Mera ja tätä valiokuntaa sen rakentavasta yhteistyöstä Europol-vuoropuhelussa. Tämä asia on syytä saattaa loppuun mahdollisimman pian. On tärkeää, että saamme sellaisen lopputekstin, joka on johdonmukainen tarpeidemme kanssa, jonka kautta voidaan torjua terrorismin uhkia ja suojata mahdollisimman nopeasti kansalaisiamme näiltä uhilta. Meillä pitää olla sopiva internetyksikkö koskeva oikeusperusta. Information. Kiitokset kaikesta tästä tiedosta. Hyvät kollegat, nyt käynnistämme keskusteluun. Meillä on ainakin 14 jäsentä, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Eli Luen nyt tämän nimilistan ja sitten lisätään ja sitten puhujalista suljetaan, muuten emme saa tätä päätökseen. Eli seuraavat puhujat. Mrs. Ernst, Mrs. Sargentini, Mrs. Ferrara and Mrs. Meyer. And then we have the colleagues Mr. Coelho, Mr. Lopez Aguiar, Mrs. Revaud Dallon, Mrs. Guillaume, Mrs. Gomez, Mrs. Vergia, Mrs. Lauristin, Mrs. Wimberg, Mr. Albrecht, Mr. Mello, Mr. Weidenholzer, Mr. Jurek, and uh, that's all. Now I close the list. Nyt puhujalista on suljettu. To keep to a Eli pyytäisin puhujia pidättäytymään kahdessa minuutissa, muuten me emme saa tätä vietyä päätöksen, emmekä, eikä meillä ole aikaa vastauksiin. Eli ensin koordinaattorit. Ensimmäisenä ruoa edustaja Holmajer. Um Puheenjohtaja, en tiedä pystynkö aivan pitämään kiinni annetusta puheajasta, mutta aluksi haluan todella ilmaista myötätuntoani uhrien perheille. On välttämätöntä näin myös tehdä täällä valiokunnassa – Haluan esittää ja ilmaista kiitollisuuteni ja suurta kunnioitustani Ranskan äh, viranomaisille, jotka ovat tehneet viime päivänä hyvin vaarallista ja arvokasta työtä. Olisi ehkä tarpeen, että puheenjohtajamme kirjoittaisi ministeri Käsnöville kirjeen ja ilmaisisi solidarisuuttamme ja lähettäisi viestin siitä, että haluamme toimia tässä asiassa yhdessä. Seuraavaksi sitten pyyntö neuvostolle ja lähettilälle. Perjantaina on ylimääräinen kokous. Olisi hienoa, että komissio yhdessä teidän kanssanne, joko perjantaina tai sitten tulevalla viikolla, kertoisi päätelmistä – jotta mekin valiokuntana voisimme, voisimme päästä mahdollisimman hyvin mukaan yhteistyöhön. Voimme keskustella asioista. Toimenpiteitä on kovin paljon, niistä olemme keskustelleet jo pitkään. Esimerkiksi älykkäät rajat ei ole mikään uusi asia, siitä on keskusteltu jo pidempään, joten niin kiireellistä tämä ei ole, mutta asioista on puhuttava. PNR on toinen asia, sekään ei ole kiireellinen asia siinä mielessä, että se on ollut esillä jo neljä vuotta. Mutta olisi hyvä kuulla, mitä neuvostojen jäsenvaltiot asiasta ovat mieltä ja mitä on suunnitteilla. Ja kuuntelin tässä herra Reinwrightia on katsottava, miten Europol voi torjua hyvin vakavaa rikollisuutta ja terrorismia. Tätä on katsottava yhdessä. Ehkäpä vielä EPP-ehdotuksena sanoisin, että kerran vuodessa olisi hyvä laatia valiokunta-aloitteinen mietintö turvallisuustilanteesta Euroopassa, jotta säännöllisesti järjestettäisiin vaikka kuulemisia – sen sijaan, että 15 minuutissa valiokunnassa käsittelemme sitä, mitä jäsenvaltiossa nyt tapahtuu. Carlos Coelho ja Diaz de Mera ovat jo usein ehdottaneet, että jäsenvaltioiden tiedustelupalvelut ehkäpä yhdessä Europolin jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisten kanssa, tässä tapauksessa Ranskasta, ja Saksasta, Isästä, Britanniasta tulisivat kertomaan meille konkreettisemmin, mitä todella tapahtuu. Tämä meitä kiinnostaa kovasti. Olemme ehkä hieman etäällä asioista ja saamme liian vähän tietoa. Ja uskon, että on välttämätöntä varata aikaa kokouksille, joissa tällaista keskustelua voidaan käydä ei vain tunnin ajan, vaan kohdennetusti käytäisiin läpi eri alueita ja katsottaisiin, että saisimme konkreettista tietoa siitä, missä on vielä aukkoja turvallisuudessa ja niin edelleen. Eli olen kanssanne täysin yhtä mieltä, mutta se, että saisimme vielä enemmän tietoa, auttaisi meitä tekemään perustellumpia päätöksiä valiokunnassa eri lainsäädäntötyössä. Ja vielä yksi asia, joka on hieman epäilyttävästä. Emme ole vielä saaneet kylliksi tietoa. Minkälaisia dekryptointijärjestelmiä terroristit käyttävät suojellakseen toimintaansa – avaamismahdollisuuksia he käyttävät salauksen avaamista. Ja PNR-direktiivi ja Europol-direktiivi sekä tietosyökysymys pitäisi ottaa yhteisen käsittelyyn mahdollisimman nopeasti, katsoa asetuksia ja direktiiviä, jotta pääsemme eteenpäin. Haluaisimme päästä pikaisesti rakennettuun keskusteluun jotta asiassa päästäisiin mahdollisimman pian eteenpäin. Maaliskuu kuulostaa olevan aika pitkällä ja pyydän tässä neuvostolta pikaista toimintaa. We were just informed. Meille juuri kerrottiin, että Brown ja Ruuten täytyy siirtyä Koreper-neuvotteluihin. Voimme siis nyt käyttää puheenvuoron koordinaattoreiden suulla ja sen jälkeen Pyydän heitä vastaamaan ja sitten voimme kuunnella muiden kollegoiden puheenvuoroja. Edustaja Ernst ensimmäisenä. Uh, äh, nein, uh, äh, für unsere Fraktion spricht. Meidän ryhmästämme puhuu Rova Vergia. Minä pyysin puheenvuoroa muissa puheenvuoroissa. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä solidaarisuuden osoituksista, joita kollegat ovat meille osoittaneet. Me elämme edelleen tunteiden vallassa, mutta kuten Roa Olmaerkin sanoi, niin Ajattelen tässä uhreja ja heidän perheitään ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet uhreja ja heidän perheitään. Poliisit, palomiehet, terveydenhuoltohenkilökunta, jotka ovat koko viikonlopun tehneet täysin poikkeuksellista erinomaista työtä ja jatkavat sen tekemistä edelleen. Ja on aivan normaalia, että hallitus reagoi tällaisiin kauheuksiin jossa uhreina olivat erityisesti nuoret eri maista, pääasiassa ranskalaisia, mutta myöskin muista Euroopan maista ja myöskin Euroopan ulkopuolelta. Eli nyt ISIS iski Pariisiin, mutta se on samaan aikaan iskenyt myöskin Beirutiin, tai melkein samaan aikaan. Ja myöskin sitten tämä venäläinen kone, joka ammuttiin alas Egyptissä haluaisin myöskin muistuttaa, että nämä olivat summittaisia, on ollut summittaisia terroristi-iskuja aikaisemminkin. Muistan, koska olen tietyn ikäinen, muistan iskut Pariisissa 80- ja 90-luvuilla, mutta myöskin Madridissa ja Lontoossa julkisissa kulkuvälineissä. Eli nämä olivat summittaisia terrori-iskuja. No tänä päivänä ollaan peloissaan, se on aivan normaalia se on normaalia, koska kaikilla, jokaisella on oikeus turvallisuuteen. Emme kaikki tiedämme, että nollariskiä ei ole olemassa. Eli kyllä terrorismia vastaan täytyy taistella, meidän täytyy rauhoitella kansalaisia, meidän täytyy suojella kansalaisia, mutta minun teki vaikutuksen se ilmapiiri, joka Pariisissa vallitsi, jos sitä verrataan Charlie Hebdon jälkeisiin ilmapiiriin. Eli monet ihmiset sanovat, että me haluamme jatkaa elämistä normaaliin tapaan, koska jos me näytämme pelkomme ja panikimme, niin silloin me pelaamme heidän peliänsä. Eilen illalla Molenbekissä oli myöskin vastaavanlainen mielenosoitus ja se on terve merkki oikeusvaltiossa ja demokratiassa. Eli meidän pitää pitää järki päässä ja meidän täytyy myöskin pitää kiinni niistä periaatteista, joista tässä valiokunnassa on aina toimittu. Suhteellisuusperiaate, tarpeellisuusperiaate, ja haluaisin tehdä useammankin huomautuksen, käyn nämä läpi nopeasti. Eli meidän ei tule nyt tässä pitkän aikavälin ja hätätoimenpiteitä sekoittaa. Meidän tulisi painottaa sitä, että suurin osa rikollisista perjantain tapauksissa olivat ranskalaisia ja kuten tammikuussakin, tässä on puhuttu sisäisestä koordinaatorista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla perjantain ja lauantain välisenä yönä yksi terroristi ylitti Ranskan ja Belgian välisen rajan ja hänet jopa pysäytettiin rajalla poliisien toimesta, mutta häntä ei kuitenkaan pidätetty. Sitten se, että PNR ja Smart Borderia nyt nopeutetaan. Tämä huolestuttaminen Smart Border esitiltiin meille välineenä, jolla voidaan nopeuttaa liikkumista ja nyt sitä sitten haluttaisiin käyttää terrorismin vastaisessa taistelussa. Kaikki nämä välineet, ne maksavat aivan valtaisia määriä rahaa ja kuitenkin pääasiallinen ongelma on se, että meiltä puuttuu inhimillisiä voimavaroja ja tämä valitettavasti kävi ilmi myöskin Pariisissa jälleen kerran. Tänä aamuna jälleen kerran mieleni muistui se, että tässä yhdistetään siirtolaisuus, maahanmuutto ja terrorismi ja syyrialaiset pakolaiset ovat eh, ensisijaisia ISISin uhreja. Ja sitten haluaisin Benjamin Franklinia siteerata, eli eh, kansa, joka haluaa uhrata vapautensa Ähm, turvallisuuden nimissä, niin ei ole ansainnut ei ensimmäistä eikä toista. Ja tämän lauseen täytyy pysyä meidän mielessämme, jotta me pidämme äh, järjen päässä silloin, kun me hoidamme näitä asioita, koska muuten me pelaamme täysin ISISin äh, koriin. Edustaja Lauristin haluaa puhua sosiaalidemokraattien nimissä. Annan luvan koordinaattoreille puhua, mutta viette samalla kollegoidenne puheaikaa, koska meillä on aikarajoitteita tässä keskustelussa. Edustaja Lauristi, kiitoksia. Se, mitä minulla on sanottava ryhmäni nimissä, on se, että perjantain tilanne on muuttanut työtämme. Se siis muuttaa sitä kahteen suuntaan. Kaikki ymmärrämme sen, että nämä keskittyneet ponnistukset, kuten myöskin eurooppalaisten instituutioiden vahvistaminen, jotka käsittelevät turvallisuutta, tiedustelua ja niin edelleen, on erittäin kiireellistä. Samalla olemme selkeästi tukeneet tätä. Samalla meidän täytyy muistaa, että kysymyksessä ei ole pelkästään terroristi-isku, vaan ihan selkeä toiminta Daeshin tai äh, ISISin puolelta, josta on tullut nyt kaikkein tärkein vihollinen, ei Ranskalle. Ranska on symbolinen ensimmäinen kohde, koska se on eurooppalaisten varvojen ilmentymään tietyllä tavalla. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että tässä on kyseessä hyökkäys Euroopan unionia ja sen arvoja kohtaan. Ja nuo arvot ovat niitä, joita meidän täytyy tässä valiokunnassa suojata. Ne ovat tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja vapauden arvoja. Olen edustaja Persian kanssa aivan samaa mieltä siinä, että kyseessä on selkeä ihmisten toiminta Ranskassa, jotka ymmärtävät, mikä, mistä tässä on kysymys. Kysymys on meidän elämänmuodostamme, arvoistamme, vapaudestamme. Tämän tyyppinen turvallisuus, jota ihmisoikeudet turvaavat kaikille. Tässä meidän täytyy käsittääkseni ymmärtää se, että pidetään tasapaino turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välillä. Se on meidän päätehtävämme, kun taistelemme Daeshia vastaan. Kaikkea selvitä on myös se, että yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on yksi pullonkaula. Ranska on vaatinut solidaarisuutta ja olemme kaikki valmiita tätä solidaarisuutta tarjoamaan, mutta mitkä ovat ne konkreettiset keinot? Mehän kuulimme tässä myös Europolilta sen, että esimerkiksi vain viisi maata ovat suhtautuneet vakavasti siihen, että tietoa välitetään. Tietojen välitys, konsolidoitujen toimien ongelma, on kaikkein tärkein asia, jota tulee nyt parantaa, ja tätä haluaisin painottaa direktiivin esittelijänä. Direktiivin yksi tapa saada aikaiseksi selvempiä yhteisiä säännöksiä, joita ei ole tänä päivänä olemassa lainsäädännössä jäsenvaltioiden välillä, joiden avulla voidaan siis jakaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä yhteisiä ponnistuksia, saada aikaiseksi yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan välillä ja niin edelleen. Eli meidän täytyy mennä eteenpäin keskustella tästä tilanteesta, joka on uusi asiayhteys on sama ja arvot ovat samat. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Sargentini seuraavana. Thank you, Chair. Um, one of the speakers... Kiitos puheenjohtaja. Yksi puhujista totesi, että ehdotuksia, joita on tehty ja päätöksiä, joita on tehty Charlie Hebdon jälkeen, ei ole vieläkään täytäntöön pantu. joidenkin päätösten osalta, joita tuen, se on tietysti hyvin harmi toisessa asioissa, olen toista mieltä, mutta meillä on tällainen Euroopan radikalisoitumisen tiedostusverkosto, se on ollut käytössä nyt jonkin aikaa, mutta komissio mietti aika kauan, mikä taho tätä verkostoa johtaisi ja se ei saanut rahoitusta parin kuukauteen. Mitä tämä verkosto tekee? Se voimannuttaa henkilöitä, jotka tekevät työtä vankiloissa, opettaja, poliiseja ja muita havaitsemaan sen, onko joku henkilö radikalisoitumassa. Ja tätä kautta pyritään sitten toimimaan ihmisten kanssa ja purkamaan tällaista radikalisoitumista. Tämä on keskeistä Euroopassa, koska jälleen Pariisin iskuissa näillä henkilöillä oli eurooppalaiset passit. He ovat kasvaneet Euroopassa, ovat kouluttautuneet täällä ja radikalisoituneet täällä, joten radikalisoinnin poistamisenkin pitäisi tapahtua täällä. Jos emme Euroopan mittakaavassa pysty puuttumaan radikalisoitumiseen, meillä on edessämme vielä varsin paljon unionin edustajan kanssa olen yhtä mieltä siitä, että tiedonvaihto, turvallisuus ja poliisiviranomaisten välillä on äärimmäisen tärkeää. Kun viime vuonna Brysselissä iskettiin juutalaisen museoon, niin tiesimme, että Ranskassa tämä henkilö oli tunnettu, mutta belgialaisille ei kerrottu mitään. Ja tässä tapauksessa belgialaiset taas tunsivat Pariisin iskiet paremmin kuin Ranskan viranomaiset, eli tieto ei kulkenut. On puhuttava suurista tietokanoista, mutta myös siitä, että viranomaiset usein haluavat saada tietoa, mutta eivät ole valmiita sitä antamaan. Eli ilman tähän asian puuttumista emme pääse eteenpäin. On keskityttävä deradikalisoitumiseen, poliisityöhön kentällä ja todelliseen tutkintaan – ei pelkästään tiedon keruuseen, joka sitten ei johda mihinkään. Kiitoksia Pagasaut liberaaleista. Seuraavaksi. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Espanjalaiset muistamme muita eurooppalaisia paremmin Mumbain iskun. Siellä oli espanjalaisia, jotka jäivät iskussa henkiin. Nyt tilanne on kärjistymässä ja olemme voineet todella tiivisti seurata tilannetta. Tässä on toimittu niin järjestäytyneesti, että meidän pitää todella käyttää kaikkia välineitä meillä on. Kun puhumme kiireellisistä asioista, niin on muistettava, että Europol tarvitsee välineet, mutta tähän tarvitaan myös jäsenvaltioiden tiiviimpää poliittista tahtoa yhteistyöhön. Ja tämä on ja ennaltaehkäisevä työ on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä äärimmäisen tärkeää. Ei poliisi yksin voi puuttua tällaiseen fanatismin aaltoon. Todella pitää olla täsmälliset, demokraattiset, suhteelliset välineet, mutta ilman ennaltaehkäisyä. Tähän asiaan ei voida pureutua. Eli kumpikin asia on tärkeä. Tarvitaan entistä enemmän resursseja ja myös parempaa poliittista tahtoa. Meidän on tuettava Europolia ja liberaalit näin aikovat myös tehdä. Tämän haluan tehdä selväksi. Tämä on sellainen uhka, jota on pelätty ja nyt se on saapunut Eurooppaan, aivan kuten Mumbaissa aikaisemmin. Joo, uh, äh, Mrs. Ferrara. Kiitoksia, edustaja Ferrara seuraavana. Hän instituut. Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni nimissä minäkin haluaisin ilmaista surunvalitteluni Pariisin iskujen uhreille. Neuvoston puheenjohtajavaltio puhui siitä kokouksesta, joka huomenna, käytännössä huomenna perjantaina pidetään. Ja pohdin, mitä jäsenvaltioille aiotaan nyt ehdottaa asevientikiellon suhteen. Olen, puhunut siitä, olen kuullut siitä, että valvontaa tehostettaisiin aseiden osalta. Tähän liittyy direktiivi, jolla valvotaan aseiden hall- hallussapitoa. Miksi ei puututa samalla myös niiden myyntiin? Tämä on päälähde, joka ruokkii näitä sotia. Eli miksi ei pyritä puuttumaan ongelman juuriin. Usein yritetään vain peitellä ongelmia, mutta ei ennaltaehkäistä niitä. Me pyydämme my- aseiden myynnin saartoa ja haluaisimme kuulla tästä lisää. Sitten tietojen vaihdosta. Täällä tunnustettiin, että se ei ole toiminut ainakaan kyllin tehokkaalla tavalla. On löydetty yhteisiä riskiindikaattoreita, mutta ei ymmärretä kuitenkaan hyvin, minkälaisiin toimiin pitää sen jälkeen lähteä. Ja ilman minkälaista polemiikkaa haluan kysyä, miksi tiedonvaihto ei ole toiminut liittyykö tämä liian vähäiseen jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön tai kenties äh, skeptismiin tietynlaisen tiedon antamisessa vai onko järjestelmä tässä muodossaan sellainen, että se ei toimi? Eli löytyykö ongelmat löytyvätkö ongelmat juuri järjestelmän sisältä niin, että tietoa, toivottavaa tietoa ei voida vaihtaa eikä tätä kautta päästä konkreettisiin toimiin. Sitten rajavalvonnan tehostaminen ihmiskauppiaiden salakuljettajien tulon estämiseksi. Täällä puhutaan jälleen eurooppalaisesta rajavartiostosta, valvonnan tehostamisesta, ja siitä, että Schengen-aluekin kyseenalaistettaisiin. Me monet olemme pyytäneet, että tehostettaisiin laillista maahantulomahdollisuutta niin, että turvapaikanhakijat voivat pyytää turvapaikkaa laillisesti ja turvallisella tavalla. Tätä kauttahan ihmissalakuljettajat eivät pysty siinä toimimaan samalla tavalla ja heidän toimintaansa juuri pureuduttaisiin ja mahdollinen yhteys ihmiskauppioiden ja terrorismin välillä olisi sekin asia, johon voitaisiin pureutua. Eli äh, kysyn erityisesti komission tohtori Roitenilta, mitä mieltä hän on tästä. Mitään ehdotusta ei vielä ole tullut, vaikka varapuheenjohtaja Timmermans on viitannut asiaan. Esimerkiksi Strasbourgissa hän puhui suuremmasta avoimuudesta siitä, että Euroopan ovet avattaisiin ja annettaisiin entistä parempia laillisia mahdollisuuksia päästä Eurooppaan. Eli haluan kysyä, mitä mieltä olette konkreettisesta lainsäädäntöehdotuksesta tähän aiheeseen liittyen. Nyt on ehdotettu Dublinin säännösten muuttamista, mutta tämä on kuitenkin eri asia. Tämä liittyy pikemminkin sisäisten siirtojen pysyviin mekanismeihin. Edustaja Maier. Dank u voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa ja ilmoittaa, että tunnen suurta myötätuntoa kaikkia uureja heidän perheitään kohtaan. Ja hyvä puheenjohtaja, sanon tämän aivan sydämestäni, olen vihainen. Olen vihainen siitä, että meillä on jälleen näin paljon syyttömiä uhreita, ihmisiä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan kuoleman jota, te, jotka, ovat te, jotka muslimiterroristit ovat te, teurastaneet. Meidän täytyy todeta, että islamin, islamilainen valtio ei mitenkään liity islamin. Meidän, täyt, nämä ovat meidän nuoriamme, joilla on ollut ehkä huono elämä, ja nämä jihadistit ovat niitä, joita ei tule missään tapauksessa sekoittaa pakolaisiin, joilla on vaikeuksia päästä Euroopan unioniin. Euroopan unioni hiljentyy uhrien edessä, mutta meillä tulee edelleen myös valtavat määrät terroristeja sisään samalla. Terroristit matkustavat vapaasti Schengen-alueella, mutta pakolaisten on vaikea päästä tänne. Miten paljon täytyy yhä edelleen katsoa sitä, että meillä on näitä syyttömiä uhria? Meidän, tässä on kysymys turvallisuudesta, Euroopan kansalaisten turvallisuudesta, jota meidän tulee puolustaa me olemme puhuneet erilaisista menettelyistä. Meidän täytyy eh, sulkea ulkoiset rajamme ja ehdottoman välittömästi eh, poistaa islamin usko eurooppalaisista maista. Puheenjohtaja, kiitoksia ensin eh, tässä Brown ja pyydän Winoitia odottamaan tänne loppuun asti antamaan sitten vastauksensa. Sullates Brown ensimmäisenä. Uh, Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ehkä käyn nämä läpi esitetyssä järjestyksessä. Holmajerille sanoisin, että me olemme aina valmiita päivittämään teitä asioista. Jos pääministeri ei tule, niin sitten voin itse tulla mutta voisin myöskin mainita, että Libe-valiokunnan puheenjohtaja on kutsuttu perjantain lounaalle ja hän pystyy tuolloin keskustelemaan sisä- ja oikeusministerien kanssa matkustajarekisteritietokysymys. Uh, ei, ei hektinen, mutta kiireellinen asia. Eli sopimus matkustajarekisteritiedoista ja nämä, tähän liittyy muitakin asioita, ei välittömästi, mutta me tiedämme, että tässä on kysymys paketista. Eli parlamentti laati tästä paketin ja äh, Lauristin mainitsi tämän ja on erittäin hyvä, että äh, kaikki äh, ovat mukana paketin rakentamisessa. Tämä ei ole puheenjohtajamaan ambitio, mutta hetkessä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää, että meillä on jotakin kansalaisille esitettäväksi jotta voimme rauhoittaa kansalaisia ja vakuuttaa heidät siitä, että Eurooppa aktiivisesti hoitaa asiaa. Meillä on paljon henkilöitä, jotka tapaavat asioiden operationaalisen puolen tiimoilta. On salaisia kokouksia Brysselissä, on järjestetty kokouksia niiden kesken, jotka vastaavat äh, tiedustelutiedoista. Eli he ovat tavanneet täällä, vaihtaneet tietoaan ja nämä kokoukset ovat siis olemassa ja ne voivat hyvin. Sitten mitä edustaja Vergia sanoi, on totta. Meidän täytyy pitää kiinni oikeusvaltioperiaatteesta, mutta nyt terroristit ovat hyökänneet sitä vastaan ja hyökkäys oli äärimmäisen raju ja epäinhimillinen. Eli meidän täytyy tähänkin soveltaa suhteellisuusperiaatetta. Ja sitten muutama asia, jotka edustaja Lauristin mainitsi tasapaino arvojemme turvallisuuden ja vapauden välillä. Kyllä, tämä on tärkeä asia. Ja monet muutkin kollegat mainitsivat tämän. Me pidämme tästä kiinni ja me pyrimme varmistamaan tämän tasapainon. Ja no, tehän olette esittelijä tässä asiassa, eli te tulette seuraamaan asian edistämistä. Sargentinille miten tähän deradikalisaatioon voitaisiin puuttua. No, yksi päätelmä, yksi neuvoston päätelmä perjantaina koskee tätä. Ja tästä syystä myöskin oikeusministerit ovat kutsuttuja tähän kokoukseen. Sitten voin olla samaa siitä, mitä tässä äh, kollegat sanoivat. Äh, Ferrera asevientikielto, no siitä on tänään hankala puhua, mutta liittyen tietojen vaihtoon, no kyllä. Jos meillä on paras mahdollinen tietojenvaihtojärjestelmä, niin aina jossakin vaiheessa se ei toimi asianmukaisella tavalla. Olemme jo kuulleet, että 5000 henkilöä on lähtenyt Syyriaan taistelemaan, eli on ollut paljon tietoa, jota on jaettu, ja me tiedämme varmuudella, että monia hyökkäyksiä on estetty tietojenvaihdon kautta, mutta on totta, että enemmän täytyy vielä saada aikaiseksi, ja tämä onkin yksi päätehtävä joka perjantain ministerikokouksella on. Siis ei tietojenvaihto sinällään, vaan se, että vaaditaan ja vaaditaan tietojenvaihtoja ja saadaan se toimimaan, jotta jäsenvaltioiden eri yksiköt ryhtyvät tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan tietoja. Sitten laillinen maahanmuutto. No me emme unohtaneet tätä aihetta – Tällä viikolla saatiin äh, sopimus koskien opiskelijoita ja tutkijoita ja me tulemme jatkossakin työstämään tätä, tätä asiaa. Tästä on konsensus olemassa ja meillä on tulos ja me jatkamme tämän kysymyksen työstämistä kyllä. Eli haluaisin kiittää rouva puheenjohtajaa. Ja sitten mitä rajavaillontaan tulee, niin sitten kollegani ovat paremmassa asemassa vastaamaan niihin. Kiitoksia edustaja Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Voin puhua hyvin lyhyesti. Enkä aio toistella näitä monia vastauksia, joita tässä edellä juuri annettiin. Hyvin pitkälti olen myös tässä parlamentin kanssa samalla kannoilla, että tässä meillä on aika samannäköisiä näkemyksiä neuvoston, komission ja parlamentin välillä. Holmairille voin todeta, että komissaari Avramopoulos on aina valmiina. Ja jos hän ei pääse paikalle, niin minä olen käytettävissä. Hyvin pitkälti olen myös samaa mieltä kanssanne siinä, että meidän tulee tätä henkilöstöön puolta katsoa tiukasti. Totesin sen jo Europolin yhteydessä ja se, mitä totesitte salausjärjestelmistä, on tietysti hankala, koska Ja tietysti keskustelemme tästä myös internetfoorumilla, internetyritysten kanssa. Täytyy löytää oikea tasapaino ilmaisunvapauden ja tietojen välillä. Mitä edustaja Vergeahan tulee, olen samaa mieltä kanssanne. Ja uskoisin, että viime kuukausien aikana olette saaneet nähdä, että me emme ole suinkaan reagoineet tähän missään paniikkimielialassa, vaan pyrimme järkevästi reagoimaan. Ja korostan sitä, että hyvin monet ehdotuksista ovat nyt jo olleet esillä pitkään – ja me keskustelemme niistä. Eli ei tässä mitään panikkireaktiota ole, vaan aivan järkiperäinen sellainen. Vaikka, ja olen edustaja Lauritsinin kanssa samaa mieltä, Lauristinin anteeksi kanssa samaa mieltä siinä, että meidän tulee katsoa seuraavien viikkojen asiayhteyttä erikseen ja myös sitä vetomusta, jonka Ranskan hallitus on esittänyt sen suhteen, että artikla 42.7 aktivoitaisiin, että se ei aseta meitä hyvin erilaiseen tilanteeseen. Mitä tähän RAN-verkostoon tulee, niin edes puoli viikkoa se ei ollut meillä. Mutta olen kovin tyytyväinen siitä, että huippuosaamiskeskus on nyt käynnissä ja että se toimii. Käsittääkseni, ja mitä muihin kollegoihin tulee, niin, niin tässä suurlähettiläs on jo vastauksen antanut. Tällä hetkellä toimimme tämän maahanmuuttokriisin kanssa yhteistyössä ja Schengen-järjestelmän operoinnin kanssa. Mutta meidän täytyy olla kovin, kovin huolellisia sen suhteen, että Schengeniä ei kyseenalaisteta. Ja minusta yksi näistä pääkeskusteluista, jota tulee lähitulevaisuudessa käydä, varsinkin huomenna jo ministerikeskustelussa sisäministerin kanssa, on se, että voidaan varmistaa, että Schengen voidaan säilyttää ja että Euroopan kansalaiset edelleenkin pitävät sitä toimivana järjestelmänä. Ja ehkäpä meidän täytyy tuoda mukaan joitakin muutoselementtejä. Yksi on selkeästi ehdotus, joka on tehty, joka koskee eurooppalaista rajavartiota. Tuo tulee siis joulukuussa. Kiitoksia. You, for both of you, we are grateful that you could come and we understand that uh, you have to leave now. Uh, we will continue. Niin, tehän sanoitte, että teidän täytyy nyt lähteä ja aiomme jatkaa keskustelua. Ja kiitoksia myös siihen, että mm, Wayne jäi tänne paikalle ja pyrkii vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. So, colleagues, as I... Niin, hyvät kollegat, Meillä on pitkä luettelo. Se merkitsee sitä, että tätä kokousta me täytyy uudelleen aikatauluttaa. Nimittäin nyt olisi tämän osion pitänyt päättyä. Anna puheenjohtajan minuutin, maksimissaan kaksi. Tiukasti suhtaudun tähän ja, ja katkaisen puheenvuoron, jos joku ylittää aikarajat. Koilio ensimmäisenä. Thank you, Chair. I understand the Kiitos puheenjohtaja. Ymmärrän, että Koreper nyt kokoontuu, mutta on valitettava, että emme voi tässä jatkaa keskustelua komission neuvoston kanssa. Kiitoksia Europolille sen kommenteista. Tämä isku kohdistui arvoihimme ja olen huolissani siitä, että jotkut pyrkivät käyttämään hyödykseen sitä, että tässä hyökättiin arvojamme vastaan. Olen huolestunut ensinnäkin siitä, että näin voimakkaasti yhdistetään turvapaikan hakijat, pakolaiset ja terroristit. Näin pyritään tor- taistelemaan myös Schengeniä vastaan ja näin aiheutettaisiin haittaa eurooppalaiselle hankkeelle. Schengenistä kaksi asiaa. Sisärajoista Ymmärrän, että jäsenvaltiolla on oikeus tarpeen tullen ottaa rajatarkastukset käyttöön, mutta tämä ei koskaan ratkaise asiaa lopullisesti. Ja toiseksi, tarvitsemme entistä enemmän tiedon vaihtoa kansallisten valtioiden, Europolin ja tiedustelupalveluiden välillä. Meidän on otettava opiksemme tapahtumista ja yhdessä olemme vahvempia. Sitten ulkorajat. Tiedämme, että ainoastaan jos ulkorajavalvonta toimii, hyvä myös liikkumisen vapaudesta voidaan pitää kiinni. Vierastaistelijoita on havaittava ja meidän on käytettävä erilaisia resursseja ulkorajoillamme. Ja lopuksi komission tulisi tiukasti täytäntöönpanna uutta Schengenin tietojärjestelmää on selkeitä asioita, joihin on puututtava, jotta ongelmat voidaan ratkaista. Emme voi sallia sitä, että Schengen olisi asia, joka voitaisiin unohtaa nyt Pariisin tapahtumien jälkeen. Tarvitsemme liikkumisen vapautta, samalla myös turvallisuutta. Lopes Aguiar. Kiitoksia edustaja Koilio. Lopez Aguiar seuraavana. So would like to thank. Minäkin haluaisin kiittää herra Wainwrightia siitä, että hän jäi tänne, tois, toimi toisin kuin neuvoston ja komission edustajat. Ja kysymykseni liittyykin Europoliin ja miten se liittyy tähän alkioon, jota me ehkä kutsuisimme eurooppalaiseksi tiedusteluyksiköksi, jota ei ole olemassa. Siitä puhutaan Lissabonin sopimuksessa. Ja siellä puhutaan turvallisuuspolitiikasta, puolustuspolitiikasta, Euroopan unionin ulkorajoista ja ne liittyvät kaikki tähän asiaan. Eli mahdollisuus rakentaa eurooppalaisen tason tiedusteluyksikkö. Ja haluaisin tietää, mikä Wainwrightin visio on. Miten tämä Sitgen yksikkö, joka siis kerää tietoa ja joka sitten sitten saatetaan analyytikkojen käyttöön, mutta vapaaehtoisuuteen perustuen ja lähinnä kahden välisesti. Eli voisimmeko me rakentaa jonkinlaisen eurooppalaisen FBIn, jotta ne, jotka pakenevat hyökkäyspaikalta ja jotka, jotka ranskalaiset poliisit pysäyttivät, mutta sitten Belgian poliisi ei kuitenkaan pidättänyt niitä ja tuolloin olisi pitänyt vetää se johtopäätös, että kysymys oli henkilöistä, jotka äh, hakivat turvallista pakopaikkaa syntymäkaupungistaan, Brysselistä. Tähän haluaisin vastauksen. No tietenkin on syitä. Me olemme keskittyneet viime päivinä vain solidaarisuuden osoittamiseen, myötätunnon osoittamiseen uhreille ja olemme ajatelleet näitä asioita poliittisesti mitä seurauksia täällä on, mitä riskejä meillä on edessä. Euroopan unissa halutaan tehdä eroa niiden välillä, jotka haluavat pysyä eurooppalaisina ja niiden välillä, jotka haluavat pysyä kansallisilla tasoilla, koko tämä turvapaikka, maahanmuuttopolitiikka, mutta kaikessa tässä palataan tiedustelutietoon. Yksi niistä tehtävistä, joka Europolille on annettu. Merci, president. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. 11 kuukautta Charlie Hebdon jälkeen meidän täytyy ryhtyä sanoista toimiin ja tämä eurooppalainen vastaus siihen taisteluun, jonka Daesh on julistanut maailmassa, onpa se sitten Lähi-idässä, Afrikassa tai Euroopassa. Meidän täytyy ensin tarkastella syitä, ja Luxemburgin puheenjohtajavaltio ne ottikin esille, ja terrorismin rahoitukseen tulee keskittyä. Daesh hyödyntäen Irakissa muualla olevia öljylähteitä ja löytäen ihmisiä. Emme tiedä tätä täysin. Ei näytä nyt luetella mitään valtiota, mutta me tunnemme ne kaikki. Meidän täytyy puuttua tähän, jotta voimme tyrehdyttää rahoitus, rahoituksen Daeshille. Ja sitten meillä on nämä sotilaalliset toimet, mutta se ei ole Liben asia. Ranskahan osallistuu hyökkäyksiin tässä suhteessa. Mutta siis öljylähteet ovat ensimmäinen asia. Rahoitus, joka mahdollistaa sen, että eurooppalaiset taistelijat, meidän tulee todella puhua heistä eikä pelkästään ulkomaalaistaistelijoista, jotka kykenevät vapaasti siirtymään Syyriasta Eurooppaan. Useista eurooppalaisista lentokentistä ja Liberation-lehdessä tänään todettiin, että tietty määrä lentokenttiä on niin avoimia, että nämä henkilöt voivat Kreikassa, Bulgariassa, Tsekissä ja Virossa esimerkiksi siirtyä helposti paikasta toiseen. Meidän täytyy ehdottomasti löytää tähän ratkaisu, se millä tavalla meidän täytyy kaikki sitoutua siihen, sekä parlamentti, neuvosto että komissio. Ja lopuksi tietojenvaihtokysymys. Tässäkin kohdin olen kovin ilahtunut kuullessani, että saadaan eurooppalainen terrorismin keskus, edustaja Wainwright, mutta tässäkin pitää siirtyä sanoista tekoihin, sillä me kuulemme kyllä näitä puheenvuoroja paljon. Ranskan terrorismin vastaisen keskuksen puheenjohtajakin Ranskassa on todennut, että meidän täytyy saada oikea tiedonvaihtoa ja nyt toimia sen pohjalta. Kiitoksia. Puheenjohtaja edustaja Guillaume. Tässä on sanottu jo paljonkin Minäkin olisin halunnut puhua myötätunnosta uhreille ja heidän perheilleen, mutta nyt menen asioissa suoraan asioiden ytimeen. Minäkin haluaisin ottaa esille sen, että tällä kertaa isku kohdistui Ranskaan, mutta se olisi voinut tapahtua missä tahansa. Ja tässä tarvitaan kollektiivista solidaarisuutta eri rintamilla. Esimerkiksi diplomatiassa. Miten me voimme uudelleen muotoilla eurooppalaiset äh, diplomaattiset suhteet, äh, miten me esiinnymme kansainvälisellä näyttämöllä. Tässä tulee myöskin esiin kysymys armeijasta. Presidentti puhui myöskin aseellisesta solidaarisuudesta ja taloudellisesta solidaarisuudesta. Tässä ei ole kysymys ainoastaan niistä henkilöistä, jotka työskentelevät näissä tiedustelukeskuksissa, vaan myöskin jotka toimivat ennaltaehkäivissä toimissa. Sitten toiseksi tässä jo sanoitte, että perjantain ministerikokouksessa puhutaan useistakin aiheista ja minun mielestäni se on hyvä asia, koska pahoin pelkään, että esimerkiksi tietyt asiat jäävät käsittelemättä. Monet ovat puhuneet siitä, että tiedustelutieto ei ole riittävällä tasolla, aseiden valvonta ei ole riittävällä tasolla, radikalisoinnin vastainen taistelu ei ole riittävällä tasolla tasolla. Eli eh, matkustajarekisteritieto on tärkeä kysymys. Se on tärkeä, mutta se ei ole kuitenkaan eh, yksin. Eli me tarvitsemme kokonaisen työkalupakin. Ja meidän täytyy toimia nopeasti ja samaan aikaan pitää kiinni tasapainosta ja niistä toimivaltuuksista, joita Euroopan unionille on annettu. Tämän työkalupakin lisäksi ja kollektiivisen sitoutumisen lisäksi meidän täytyy puhua ennaltaehkäisystä koska nyt on käynyt selväksi se, että me tarvitsemme keskustelua kehitysavusta, jos me haluamme muuttaa suhteemme näihin maihin, koska monesti näissä maissa ei ole mitään keinoja estää ihmisten liukumista terrorismiin. Sitten on kysymys sun nuoresta eurooppalaisista, jotka tappoivat toisia nuoria eurooppalaisia. Eli tässä on kysymys myöskin vastuista. Sitten siirtolaiskysymys. Siinä täytyy palata alkuperäisiin sitoumuksiin. Me emme voi rinnastaa pakolaisia terrorismeihin, koska hehän pakenevat isisiä. Eli me emme uudelleen toistamiseen voi heille aiheuttaa kärsimystä. Gomes. Like as well to, to... Minäkin haluaisin todeta, että tässä Iskettiin meitä kaikkia vastaan. Tiesimme, että näin tulisi käymään, kuten täällä sanottiin. Ja e, vielä tullaan näkemään lisää iskuja. On todella outoa, että jäsenvaltiot eivät ole tehneet sitä, mitä niiden olisi pitänyt tehdä. Harjoitetaan typeriä talouspoliti- typerä talouspolitiikkaa, eristetään sosiaalista syrjäytymistä, erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajien keskuudessa, ja he iskevät meitä vastaan. He ovat itse eurooppalaisia. Herra Freinwright, miten arvioitte radikalisoinnin ennaltaehkäisyongelmaa e, juuri esimerkiksi vankiloissa? Tällähän ei ollut varoja. Sitten älykkäät rajat Ovatko ne älykkäitä? Onko älykästä olla tarjoamatta maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille laillisia keinoja päästä tänne sen sijaan, että toimittaisiin niin kuin nyt toimitaan. Onko älykästä kyseenalaistaa Schengen, kun tiedämme, että kun Schengeniä ei ollut, Portugalista yli miljoona ihmistä lähti Ranskaan ja Saksaan – laittomasti rajat ylittäen. Sitten matkustajatietorekisteri. Se on väline, jota tarvitsemme, näin sanotaan asiakirjassa, joka ollaan ensi viikolla hyväksymässä, mutta se on väline. Aivan kuten herra Brown sanoi, ei se riitä, että sitä vain näytetään tällä tavoin. Tarvitsemme tehokkaita välineitä, jotka täysin sopivat tietosuojasääntöihimme. Komission on tässä toimittava ja neuvoston, ei parlamentin. Me olemme sanoneet ja sanottavamme, teemme kaikkemme, jotta tämä toteutuisi. Sitten tuliaseet. Jäsenvaltiot eivät ole panneet yhteistä kantaa aseviennistä. No, en tässä mainitsen niitä maita, jotka ovat jopa huutokaupanneet aseita Pariisin iskun jälkeen. Herra Rueton sanoi, että on panostettava varallisesti oikeisiin asioihin, inhimillisiin resursseihin, poliisiin, UIFiin. ja muihin välineisiin. Ja sitten meillä, me puhumme näistä internet-sisällön ilmoittamisyksiköistä. No ei parlamentti ainakaan näitä kaikkia toimia estä. Joo, uh, Mrs. Wimberg. Kiitos, sitten Wimberg. Tack för ordet. Eh, det som har hänt i Paris är fruktansvärt och otroligt sorgligt. Jag finner inte ord för vad jag ska säga. Se mitä Pariisissa tapahtuu on todella tuskallista minulla ei ole edes sanoja tunteideni ilmaisemiseen. Euroopassa on maita, joiden päivittäisen elämään kuuluu islamismi. Tämä aiheuttaa pelkoa, iskut voivat toistua ja on vaikea tietää, mitä vapaa liikkuvuus, ilmaisun vapaus tulevat vielä aiheuttamaan. Mihin se on johtanut? Me näemme vastauksen tässä. Esimerkiksi Frontex. Kuvittelin, että se tarjoaa meille ulkoista rajasuoraa, mutta samalla kuullaan, kuullaan että 98 prosenttia sen toimista menee ö, pelastustöihin. Kuka silloin näitä rajoja valvoo, jos ei Frontex? Selkeästi nähdään, että huumeita, aseita ja jihadisteja virtaa yli rajoja, minkäännäköistä valvontaa ole missään. Minun mielestäni te olette luoneet tämän tilanteen, josta on syntynyt uhka meidän kansalaisillemme. Meidän täytyy nyt asettaa tässä kova kova vastaan. Näitä hirveitä murhaa ja terroristeja vastaan sen sijaan, että kuntoutetaan ja ja Ruotsissa jopa pohditaan joissain kunnissa sitä, että näille murhille annettaisiin mahdollisuus olla etusijalla, kun valitaan henkilöitä työmarkkinoilla. No, sitä minä nyt kyllä ihmettelen. He ovat väärin käyttäneet oikeuttaan oleskella meidän vapaissa maissamme. He haluavat sotia. me antako heidän koskaan tulla alueellemme uudelleen takaisin minun maassani on ihmisoikeus se, että saan tuntea oloni turvalliseksi. Ja minun mielestäni tässä nyt tulee todella asettaa kova, kovaa vastaan, joille voidaan ehkä tällä tavalla pelottaa joitakin sen suhteen, että eivät radikalisoidu. Kiitoksia, edustaja Albert. Thank you very much. Uh, first of all, let me say... Kiitoksia. Aluksi toteaisin, että nämä iskut olivat jälleen karmaisevia. Meidän on todella reagoitava oikealla tavalla niin, että samalla lisätään turvallisuutta ja pidetään samalla kiinni niistä vapauksista ja elintavoista, joita vastaan tässä hyökättiin. Mielestäni ei ole hyödyllistä peräänkuuluttaa toimia, jotka eivät ole osoittautuneet hyödyksi näissä iskuissa tällaisen aikaan, kun vielä uhreja haudataan, vaan täytyy toimia järkevästi. Ja se, mitä herra Ryte sanoi, hän jopa na- sai minut nauramaan, koska hän puhui tiedon salaamisesta – No joko sitä puoltaa tai sitä vastustaa. Miten tähän suhtaudutaan tietoliikenteessä? En Siis meillä pitää olla viestisalaisuus. Ja sitten miten turvallisuutta voidaan tehostaa. Jo pitkään olemme tienneet, että terroristit käyttävät viestintään eri keinoja, he pystyvät ja pyrkivät jäljittämään viestejä. Ja tiedämme, että terroristit terroristi-iskujen suunnitelmista voi aina saada tietoa. Meidän pitää pystyä siihen ja olen hieman pettynyt siihen, että herra Ryytte ei sanallakaan viitannut yhteisiin tutkintatiimeihin, joita Eurojustin ja Europolin alaisuudessa toimii. Nämä otettiin käyttöön Nyrkin iskujen jälkeen. Niitä on käytetty varsin laajasti mutta se, että varoja tällä alalla ei ole kylliksi käytössä, on yksi pääsy sille, miksi jäsenvaltioiden poliisi- ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyö on nikotellut. Ja tähän pitää keskittyä sen sijaan, että jatketaan sellaisia toimia, jotka eivät ole toimineet tähänkään mennessä. Obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Wainwright. Queria, queria começar por agradecer ao Sr. Wainwright o facto. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Wainwrightia siitä, että hän osoittaa kunnioitusta meidän valiokuntaamme kohtaa jäämällä tänne muiden poistettua. Minä myöskin haluaisin osoittaa solidaarisuuttani ranskalaisten, mutta myös koko muun Euroopan suuntaan, koska uhrit eivät olleet ainoastaan ranskalaisia. Siellä oli joukossa portugalilaisia ja muunmaalaisia. Heidät äh, murhattiin barbaarisella tavalla ja me kaikki haluamme taistella terrorismia vastaan. Terrorismissa ei ole kysymys romantismista. Ei riitä, että me sanomme, että terrorismin edessä me seisomme arvojemme takana. Ei, meidän täytyy toimia. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdollisemme, jotta me hankkiudumme eroon näistä terroristeista, jotta voimme pitää kiinni elintavoistamme. Minulla on hyvin konkreettinen kysymys, koska ymmärrän sen, että terroristit eivät olleet pakolaisia – Monet ovat täällä sanoneet, että nämä terroristit kaikki olivat syntyneet Euroopassa, mutta tämä ei kuitenkaan estä sitä, että näitä maahanmuuttovirtoja käytetään terroristien toimesta pääsyväylänä Eurooppaan. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, joka meidän tulee itsellemme esittää. Nämä maahanmuuttajapakolaisvirrat, ne voivat osoittautua Trojan hevoseksi, jota terroristit käyttävät. Kysymykseni on seuraava. Eurooppalaisessa sosiaalisessa mediassa on siteerattu ISISin lähdettä, joka on sanonut, että melkein 4000 taistelijaa olisi palannut Eurooppaan siirtolaisvirtojen mukana. Venäläisen poliittisen tutkimuksen edustaja puhui myöskin tästä alasammutusta lentokoneesta ja uhreja oli satoja. Ja tämä instituutin johtaja sanoi, että tämä uhka on todellinen. Nämä 4000 taistelijaa voi jo hyvinkin olla, että eh, Isiksellä on Euroopassa tällä hetkellä 4000 taistelijaa. Eli haluaisin kysyä herra Wainwrightilta, tuleeko meidän tämä uhka ottaa tosissamme? Onko siirtolaisvirtaa käytetty ISISin toimesta pääsyväylänä Eurooppaan? Weidenholzer. Kiitoksia. Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että Pariisin iskuja ei voi jättää huomiota ja pelkään, että mahdollisesti tällaista tullaan kokemaan entistä useammin. Meidän pitää toimia järkevästi, systemaattisesti, johdonmukaisesti. On pidettävä kiinni yhteisistä arvoista toimittava johdonmukaisesti ja tehokkaasti. On erittäin järkevää käydä täällä vielä yksityiskohtaista tiivistä keskustelua niin, että läsnä on myös muiden toimielinten edustajia. Usein tällaisiin tilanteisiin pyritään reagoimaan hektisesti, tämä on ymmärrettävää, mutta näin voidaan sitten toimia tavalla, jota on myöhemmin vaikea korjata. Ja varoitankin siitä, että toimimme tällä tavoin. On toimittava toki pikaisesti, mutta myös harkitusti. Ja yksi asia, joka tässä juolahti mieleeni, kun keskusteltiin älykkäistä rajoista. Tässähän kyse on siitä, että valvottaisiin myös Euroopan kansalaisia. No nämä ovat aika suuria muutoksia, kun nyt hektisinä aikoina toimitaan. Eli meidän pitäisi varata aikaa hyvälle keskustelulle. Ja esittelijä, jonka kanssa olen ollut yhteydessä, suhtautuu epäilevästi tällaisiin muutoksiin, joten pyytäisin kaikkia toimimaan nyt systemaattisesti ja johdonmukaisesti ja järkevällä tavalla. Mr. Jurek. Edustaja Jurek. Perjantain iskut tuntuivat minusta siltä kuin Puolaa minun maatani vastaan olisi isketty. Me täällä Euroopan parlamentissa kannamme velvoitetta tarkastella asiaa laajemmin. Puhuja kysyy, onko tulkkauksessa häiriöitä. Niin, vielä kerran siis. Perjantain iskujen jälkeen minusta tuntui todella, todella siltä, kuin tämä kaikki olisi tapahtunut Puolassa minun maassani mutta uskon, että tämä on vasta tekojen sarjan alku, ei mikään yksittäinen tapahtuma. Eli ISIS toimii myös täällä Euroopassa ja varmasti iskuja tullaan näkemään vielä. Tämä iskujen sarja osoittaa, että kyseessä on järjestö, joka on määrätietoisesti vavisuttamassa Eurooppaa. On kartoitettu siitä, kuinka paljon IS-taistelijoita on päätynyt Eurooppaan. Itse kuitenkin kysyn, mitä tiedämme näiden toimien sosiaalisesta taustasta ja miten islam, IS tuetaan kuinka monessa moskeijassa näitä toimia tuetaan tai kenties niitä ei hyväksytä. Kuka osallistuu ISn harjoittamaan propagandaan? Ja minkälainen yhteiskunnallinen vaikutus näillä ryhmillä voi olla? Totta kai näillä henkilöillä on puolesta puhujia, tai ainakin on henkilöitä, jotka hyväksyvät heidän toimintansa. Huhtikuussa eurooppa neuvosto teki päätöksen siitä, että lähdemme torjumaan laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa esimerkiksi satamissa. On niin kutsuttuja Sofia-operaatioita, tai tämä operaatio on vasta alkuvaiheessa – mutta Euroopan on tehtävä enemmän. Ja vielä lopuksi eräs asia. Mitkä ovat arviomme alusten määrästä, jotka päätyvät Euroopan rannikolle? Eli miltä tilanne, tilanne on näyttänyt viimeisen vuosien neljänneksen aikana? Vielen Dank. Also, äh, ich Kiitoksia. No, en halunnut lisätä tähän enää samoja asioita kuin mistä Versia jo puhui, mutta olisin tyytyväinen, jos huomenna ei olisi pelkästään sisäministerien kokous, vaan mahdollisesti myös valtiovarainministerien kokous, jossa keskusteltaisiin terrorismirahoituksen jäädyttämisestä tai kieltämisestä ja rahoituskysymyksistä ylipäätään. Tämä olisi hyvä asia. Ja olisi hienoa myös, että hallitusten päämiehet kokoontuisivat pohtimaan sitä, että estettäisiin vienti tällaisille alueille. Muistuttaisin teitä siitä, että Irakissa ISIS on saanut jalansia äh, Yhdysvaltain aseilla. Yhdysvaltain armeija on jättänyt alueelle aseita ja nyt Syyriassa tilanne on mikä on. Tämä on valitettavaa. Ja toiseksi herra Wainwrightille Ranskassa on käytössä PNR-järjestelmä. Viime vuonna 100 miljoonaa matkustajaa kirjattiin järjestelmään. Mistä tässä nyt puhutaan? Tarvitaanko entistä enemmän sisällaista sellaista matkustajaa? tietorekisteriä. Mitä mieltä olette tästä? Ja sitten kolmanneksi, puhutaan Frontexista, sanoitte, ja lähettiläs Brownkin näin sanoi, että Frontexin on määrä taistella asekauppaa vastaan yhdessä Europolin kanssa. No, ollaanko tässä laajentamassa nyt sitten Frontexin mandaattia tähän suuntaan? Vai eikö asekauppaa ole seurattu tähän asti lainkaan tai millään muuta? Tämä on kysymys Europolille. Ja vielä lopuksi, eikö olisi järkevää pari minuuttia uhrata siihenkin, että pohdittaisiin, miten Ranskassa ja muissa maissa todella voidaan suojata ihmisiä radikalisoitumiselta sen sijaan, että pelkästään pahoiteltaisiin tämä tapahtumista. Thank you for your Kiitoksia, hyvät kollegat, ja kiitoksia siitä, että ymmärsitte, että meillä on aikarajoite ja nyt edustaja Wainwright. Paljon niistä teillä. Olemme kiitollisia, jos pyritte kuitenkin näihin vastaamaan. On hienoa, että olette täällä paikalla kuuntelemassa meitä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tunnen kyllä oloni ihan yksinäiseksi täällä ähm, reunalla istuessani mm, ainoana edustajana. Mutta täällä puhuttiin siis eurooppalaista mahdollisesta tiedustelupalvelusta. Minusta meidän täytyy suhtautua realistisesti siihen, minkälainen poliittinen hyväksyntätaso tälle on. Kuten tiedätte, Lissabonin sopimus, kansalliset turvallisuusintressit mukaan lukien terrorismin vastainen verkosto on, kuuluu pelkästään jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Verkostolla ei ole mitään operatiivisia valtuuksia, se tekee erittäin hyvää työtä ja se tarjoaa strategista tietoa ja tarjoaa hyviä raportteja, joita missään tapauksessa sitä ei voida pitää minkäännäköisenä operatiivisena virastona tai tiedustelupalveluna. Europol tietysti on paljon enemmän mukana sitten, kun se tukee tätä operatiivista työtä, mutta hyvin pitkin se on tuki toimessa mukana. Meillä ei ole mitään pakottavia valtuuksia. Siitä huolimatta uskon, että Europolin tukivaltuudet, kun se tarjoaa yhteisen alustan tiedostovaihdolle, on erittäin hyvä – ja yhä enemmän varsinkin kun puhutaan kansainvälistä terrorismin vaikutuksesta ja järjestetyn rikollisuuden vaikutuksesta. Ilman, että meillä on mitään tällaisia pakottavan toimintaan johtavia valtuuksia. Siitä huolimatta kuitenkin Europol on minun mielestäni aivan elintärkeässä roolissa. Ja luonnollisestikin me keskitymme siihen, että maksimoimme kaikki tilaisuudet hyödyntää niitä. Tietojenvaihto, miksi se nyt jo ei ole parempaa virastojen välillä? Tilanne on se, että Tällä hetkellä jäsenvaltioiden tilanne on parantunut. Se on aika tehokasta tiedustelupalvelujen yhteisössä. On totta myöskin, että Euroopan olin kanavien avulla poliisivoimien välinen yhteistyö on myöskin huomattavasti parantunut. Puhun tässä erityisesti sillasta tiedustelupalvelutyön ja poliisityön välillä. Europolilla tässä suhteessa on kompetenssia. Ja meidän täytyy ehdottomasti tässä suhteessa saada aikaiseksi paljon enemmän tietojen vaihtoa, varsinkin kun puhutaan siitä, minkälainen monimutkainen uhka meillä on edessämme. Se liittyy hyvin pitkälti terrorismiin, rikollisuuteen, poliisityöhön ja tiedustelupalveluihin. Eli juuri tämän kaltaista yritämme rakentaa, pyrimme tarjoamaan paremman alustan sille. Näin tehdään eh, päivittäin turvallisuus protokollaa olemalla lähesemässä yhteistyössä tiedustelupalvelujen kanssa, mutta loppujen lopuksi jäsenvaltioiden asia on hoitaa tämä niiden aloitteesta päätetään, kuinka paljon Europol-kanavien kautta tietoa välitetään. Ja juuri siitä me keskustelemme huomenna. Ulkorajat ja maahanmuuttoterrorismin näkökohta. Tässä kohdin poliisin näkökulmasta katsoen tavoitteena on varmistautua siitä, että turvallisuustarkastukset ovat noilla rajoilla riittävät. Niin, että ne luovat tehokkaat välineet, jotka helpottavat laillisten maahanmuuttajien maahantuloa tehokkaalla tavalla, mutta samalla tehokkaasti myös tunnistavat tulijoiden joukosta ne, joilla on rikollisia aikeita, mikä se sitten ikinä onkaan. Ja meillä on sellainen prosessi, jolla pyritään tunnistamaan yksi toisesta, samalla kuitenkaan ei millään tavalla vesitetä yleistä tarvetta helpottaa tehokkaasti maahanmuuttokriisin tilannetta. Europol vastauksena Jurekin kysymykseen. Europolin rooli siitä syystä rajoilla on ollut tukea Frontexia ja luonnollisesti jäsenvaltioita tarjoten jonkunnäköistä turvallisuuskapasiteettia. Ensinnäkin yritämme tunnistaa niitä, jotka hyödyntävät maahanmuuttajia, jotka salakuljettavat heitä ja tarjoamme tietoa ja keräämme sitä rajoiltamme. Tästä syntyy kysymys sen suhteen, onko Europolin rooli sellainen, että sen avulla voidaan jollain tapaa tukea laajempia terrorismin vastaisia toimia. Ja sen kaltaista keskustelua nyt käymme. Europolin tavoitteena on olla mukana tehokkaassa turvallisuusvalvonnassa rajoilla. Suhteessa maihin tällä alueella olen ollut samaa mieltä siinä, että meidän tulisi lisätä yhteistyötä tuon alueen maiden kanssa. Europolilla on rooli, kun se tarjoaa palveluita tässä suhteessa. Toivottavasti se voi olla mukana tarjoamassa myöskin operatiivisempaa, tehokkaampaa vuoropuhelua näiden maiden kanssa. Ja meillä on merkittäviä pohdintoja sen suhteen, millä tavalla voimme ottaa käyttöön tällaisia suojaverkkoja näiden maiden kanssa. Meillä on yhteinen operatiivinen intressi Europolissa näiden maiden maista saatavien henkilötietojen saamisen, jotta voitaisiin tunnistaa salakuljetusjengejä ja ryhmiä ja samalla voidaan myös suojata kansalaisemme EU:ssa. Tämä on se dilemma, joka meillä on EU:ssa, miten tasapainottaa nämä kaksi ja sitä käsittelemme se tulevaisuudessa. Edustaja Gomez puhui radikalisoinnin vastaisen prosessin tehokkuudesta. En ole varma, en ole oikea henkilö vastaamaan tähän poliisiyhteistyö Europolin sisällä on kohdistunut erityisesti siihen, että on pyritty torjumaan sitä, millä tavalla varsinkin internetiä hyödynnetään erittäin tärkeänä radikalisointivälineellä näiden rikollisten toimesta. Erittäin valtava määrä itse asiassa sometoimintaa ISISissä on propagandavälineenä, internetin hyödyntäminen ja rekrytointivälineenä ja meillä on paljon tapauksia, tapausmäärä kasvaa päivittäin. Pyrimme estämään sitä, että ISIS manipuloi tuota osaa niitä vapauksia, joista saamme nauttia Euroopan unionissa. Olen samaa mieltä Albrechtin kanssa yhteisistä tutkimusjoukoista. Hän on aivan oikeassa siinä ja Europolin rooli ja ajatus tässä suhteessa on se, että tarjotaan nimenomaan se, puitteista, jossa voimme tarjota operatiivista yhteistyötä tehokkaammalla tasolla jäsenvaltioiden välillä ja ottaa mukaan Eurojust sinne myöskin. Se tapahtuu tehokkaasti ennen oikeudenkäynti- ja tutkintavaihetta. Nämä tietysti seuraavat toinen toisiaan. Se on tehokas, kun halutaan tunnistaa tarpeita operatiivisella tasolla, jonka tulisi johtaa sitten yhteisten tutkimusjoukkojen valmisteluun. Ja lopuksi sitten kysymykset edustaja Eonstilta Rahoituksellinen älykkyys, hyvä pointti. Ja meidän tulisi vahvistaa tietysti pyrkimyksemme tällä alalla. Kerroin jo tässä alustuksessa niin siitä, millä tavalla meidän tulisi TTIPtä hyödyntää tär- tähän. Ja myöskin meillä on öö, finanssitietoa keräävien yksiköiden verkoston integrointi kokonaisjärjestelmään. Ja sitten kysymys oli myös PNRstä, henkilötiedoista, matkustajahenkilötiedoista. Yleisesti ottaen Eurooppa tukee sellaista kantaa, että meillä on yhteinen järjestelmä EU-PNR-tietoja varten, jotta voimme prosessoida nämä tiedot järkevällä ja johdonmukaisella tavalla – tiettyä tarkoitusta varten, enkä aio mennä sen syvemmin tässä siihen poliittiseen keskusteluun, jossa, jota tästä käytetään. Lopuksi esitin kysymys yhteistyöstä Frontexin kanssa ja viitattiin siihen, millä käsittelemme sitä rajoilla. Meillä on tietysti selkeät tehtävät. Yhä enemmän teemme yhteistyötä tehokkaasti, mutta se on edelleen rajoittunutta sen vuoksi, että emme ole vielä täytäntöön panneet yhteistyösopimusta välillä, joka mahdollistaisi sen, että henkilötiedot voivat siirtyä Frontexilta Europolille. Sen loppuvieminen on hyvin lähellä. Odottelemme vain Frontexin loppumenettelyitä, koska Europol on jo valmiina. Tämä koskee näitä lopputarkastuksia EDPSltä e sen suhteen, mitkä nämä tekniset tarkastukset ovat. Toivottavasti en vastannut joka ikinä, to, valitettavasti en vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta nämä olivat nämä pääkohdat. Niin voisitko vielä muistuttaa meidän kysymyksestäne? Mahdollisuus siitä, että 4000 siis mahdollisuus siihen, että 4000 terroristia... For, for forgetting your question. Ai niin, kiitoksia edustaja Melo. En tunnista tuota lukua, en tiedä mistä se on peräisin. Kuten totesin alustuksessa, niin selkeästi olemme huolissamme ja olemme jo huolissamme pari, ennen Pariisin iskuja siitä, että ISIS pyrkisi hyödyntämään tätä pakolaiskriisiä. Minusta on järkevää odottaa, että IS saattaa nimenomaan pyrkiä siihen, että se kylvää epäilyksen siemeniä mieliimme, jotta voitaisiin pohtia tätä koko maahanmuuttopolitiikamme uskottavuutta. Se sopii sille loistavasti. Kun taas sitten puhutaan, tekeekö IS nimenomaan näin, niin me työstämme tässä suhteessa joitakin johtolankoja Ranskan tutkimuksen puitteissa, mutta minä en tällä hetkellä voi siihen sen enempää kantaa ottaa. Puheenjohtaja, kiitoksia edustaja Wainwright näistä vastauksista ja kysymyksistä. Ne kiitoksia hyvät kollegat siitä, että olitte mukana tässä keskustelussa. Ja nyt joudun ilmoittamaan, että lykkäämme viimeistä kohtaa esityslistallamme. Ja käsittelemme seuraavat kaksi kohtaa. Kohdan seitsemän ja kahdeksan yhdessä maahanmuuttokysymyksessä. Kiitoksia edustaja Wainwright vielä kerran. Eli Välimeren tilanne ja siihen liittyvä omaloitteinen mietintö yhteisesittelijät Metsola ja Kienge, joka ei ollut ilmeisesti paikalla täällä tänään, ja varjot Spinelli ja Korao esittelevät tämän työasiakirjansa sen suhteen, millä tavalla näitä varoja käytetään maahanmuutto- ja kehitysyhteistyössä mukaan lukien hätärahastot. Lisäksi pyytäisin, että käsitellään kohta seitsemän, joka liittyy tähän omaloitteeseen mietintöön, että se sisällytettäisiin näihin näkemyksiin ja niin, että nämä kaksi kohtaa voivat, voidaan käsitellä yhdessä ja aika riittää. Annan nyt yhteisesittelijöille ensin puheenvuoron, jotta he voivat esitellä työasiakirjan. Edustaja Metsola Gion puhuu sitten Kiengen nimissä. Metsola, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And... Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos Kinga ja kiitos muillekin kollegoille siitä, että olette paikalla. Tämä nyt on ensimmäinen Libe-valiokunnan kokous näiden järkyttävien Pariisin iskujen jälkeen. Eli jos sallitte, eh, jos hieman poikkean aiheesta ja haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni osoittaakseni solidaarisuutta uhreja heidän perheitensä kohtaan ja myöskin osoittaa kunnioitusta eh, pelastusyksiköitä kohtaan. Nämä ovat testi meille siitä, miten me reagoimme tällaisissa tapauksissa. Tämä on vaikuttanut meidän äh, maahanmuuttokeskusteluihimme, emmekä me voi tätä jättää huomiota näiden järkyttävien päivien jälkeen pahin, mitä voimme tehdä, on se, että nämä hyökkäykset uudelleen määrittelevät meidät. Pakolaiset ovat ihmisiä, jotka pakoavat vainoa. Ja Euroopan täytyy jatkossakin osoittaa esimerkkiä ja tarjota näille ihmisille tulevaisuutta ilman pelkoa. Nämä hyökkäykset olivat sattumanvaraisia, niiden tekijöitä olivat murhaajat ja tappajat, eivät maahanmuuttajat. Jos me laittaisimme heidät, laittaisimme heidät samaan pakkaan, niin tekisimme virheen. Mutta meidän täytyy myöskin olla samaan aikaan realistisia. Ihmisillä on aitoja turvallisuuspelkoja, niihin täytyy puuttua ja tämä tarkoittaa sitä, että ulkorajojen hallinta täytyy olla hyvin hoidossa, sen täytyy olla tiukkaa ja vahvaa. Meidän täytyy tietää, kuka tulee, missä he olevat ja meidän täytyy vaatia sitä, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät lain kirjaimen ulkorajoillamme kansalaisten turvallisuus ja suojaa tarvivien, tarvivien kansalaisten turvallisuus, sen, niiden täytyy olla etusijalla koska muutoin sitten se käsitys, että maahanmuuttajat ovat jotenkin vaarassa, siitä tulee vallitseva ajatus. Me haluamme nyt esitellä oman sisäisen asiakirjamme, joka liittyy maahanmuuttoon. Tämä on yksi kappale tässä laajassa mietinnössä ja haluaisin todellakin kiittää yhteisesittelijä Cecil Gengeä ja Barbara Spinellia ja Innazio Karoata. Tämä ei ollut helppo prosessi laatia asiakirja, joka teillä kaikilla on edessänne, ja me kaikki tunnustamme sen, että se, että me kaikki pysyisimme omissa kannoissamme kiinni, ei olisi kovin lähestymä rakentava lähestymistapa. Haluaisin painottaa muutamaa avainasiaa. Ensinnäkin, miten eurooppalaisia varoja käytetään, kun puhutaan maahanmuutosta. Se, että me heitämme veromaksajien rahaa tiettyyn tarkoitukseen ilman valvontaa. Se ei helpota tilannetta, vaan se vain antaa luo vaikutelman siitä, että tehdään jotakin ilman, että mitään tapahtuu. Meidän asiakirjamme on hyvin laaja. Siinä tarkastetaan, tarkastellaan näitä eri rahoitusvälineitä, joita meillä on sisäisesti meidän täytyy määrällisesti pystyä määrittelemään, miten paljon EU käyttää maahanmuuttopolitiikkaan ja tämä aina voidaan tehdä läpinäkyvämmäksi, koska tällä hetkellä se ei todellakaan sitä ole. Eurooppalaisella tasolla me tunnustamme sen, että komission voimavarat, joilla maahanmuutto ongelmaan puututaan. Sitä on nyt kasvatettu miljardilla vuosien 2016 budjetissa. Me painotamme sitä, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli ja tähän tarvitaan EUn rahoitusta. Ulkoisesti vaadimme jäsenvaltioilta sitä, että he myöskin antavat rahaa EUn ja Afrikan väliseen rahastoon, koska valitettavasti tämän rahaston voimavarat eivät ole riittävällä tasolla. Sitten EUn rahoitus kehityspolitiikassa. Meillä on erilaisia moninaisia budjettikohtia ja kansalaisten täytyy tietää, miten näitä varoja on käytetty on tarkasteltava, miten meidän apumme, mihin se on mennyt, kenelle nämä varat menevät ja käytetäänkö varoja parhaalla mahdollisella tavalla jotta annetaan ihmisille näissä maissa tulevaisuus, jonka puolesta, jonka ansiosta maahan kannattaa jäädä. Me voimme tietenkin asettaa tiettyjä ehtoja tuelle ja tämä on meidän kannaltamme tärkeä asia. Me emme voi kanavoida kehitysapua niihin kolmansiin maihin, missä minkäänlaista edistystä asioissa ei tapahdu. Pitkällä aikavälillä meidän täytyy myöskin geopoliittisiin maahanmuuton syihin puuttua ja tässä me vaadimme komissiolta ja jäsenvaltiolta sitä, että rakennetaan kolmansissa maissa kapasiteettia, helpotamme investointeja Afrikkaan, parannamme koulutusmahdollisuuksia, mutta myöskin vahvistamme turvapaikkajärjestelmiä, harjoitamme parempaa rajavalvontaa ja vahvistamme oikeusjärjestelmiämme. Kuitenkin loppujen lopuksi kysymys on siitä, että rahoitus on tärkeää, mutta niillä ei voida korvata konkreettisia solidaarisuuden eleitä. Me emme voi heittää rahaa ja odottaa, että raha ratkaisee kaiken. Tai me emme voi myöskään sallia äh, äh, sitä, että tyydymme siihen, että olemme vain lisänneet budjettikohtien määrärahoja, että ongelma hoituisi sillä. Thank you. Uh... Mrs. Metsola. Kiitoksia, edustaja Metsola. Edustaja Guillaume puhuu sitten Kiengen nimissä. Niin, kiitoksia. Käytän puheenvuoron siis Kiengen nimissä, joka pahoittelee sitä, että hän ei voinut tulla tänään paikalle. Ensinnäkin edustaja Kienge haluaa kiittää varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet voimakkaasti mukana tässä toimituksellisesta työstä, Korao ja muita. Ja hän myöskin tervehtii rinnakkaisesittelijä Metsolaa ja toivoo, että yhteistyö voi jatkua. Tästä kysymys on siitä, että pyritään saamaan aikaiseksi yhteinen teksti, jossa saadaan aikaiseksi myös Guen ja Eften suostumuksen taakse. Dokument, tämä asiakirja on neljäs osio kahdeksasta, joka on esitetty komission aloitteesta, joka koskee kokonaisvaltaista lähestymistä maahanmuuttoon olemassa olevien varojen käyttö ja oikeus- sisäasioiden mukaan ottaminen ovat joskus vaikeassa tilanteessa, kun määritellään, miten suuria kiinteitä otetaan käyttöön. Rajat ovat olemassa ja tämä johtaa siihen, että rahat, joita hyödynnetään näissä kysymyksissä ja politiikassa, jota voidaan rahoittaa, Esitän niin joitakin suosituksia, joita asiakirjassa on, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä edustaja Kiengelle, joiden tavoitteena on nimenomaan ottaa käyttöön olemassa olevia varoja ja määritellä prioriteetit tulevaisuudelle. Tässä huomioidaan se, että vaikka eurooppalaisessa budjetissa vuonna 2015-2016 on ollut selkeä rahoitusosuuden kasvu, maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksiä. Suuri osa näistä resursseista, joita on käytettävissä monivuotisessa rahoituskehyksessä, ovat johtaneet siihen, että Euroopan unioni vuonna 2016 käyttää niitä varoja, joita pitäisi käyttää vasta vuoteen 2020 mennessä. Artikla 4 on sellainen, jota jäsenvaltioiden tulisi ehdottomasti täysin noudattaa mukaan lukien täytäntöönpano kansallisissa monivuotisissa ohjelmissa. Vuoden 2015-2016 budjetissa ei ole mukana tuota kokonaisrahamäärää, jota hyödynnetään. Vuonna 2020 tällainen uudistus on tarpeen. Sikäli kuin mahdollista, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan mukana oloa täytyy asettaa etusijalle, kun niitä rahoittaa komission jäsenvaltioiden toimista. Lisäksi tarvitaan lisätietoa, joka on paremmin käytettävissä, joka on laajempi pohjaista jäsenvaltiolta. Olisi myös aivan hyödyllistä, että Euroopan parlamentti saisi säännöllisesti tietoa rahoituksesta ja niistä välineistä, johon, vaikut, johon tämä Sofia-toiminta vaikuttaa, joka, joka tunnetaan myös EUNAFOR-aloitteena. Meidän täytyy myöskin noudattaa Euroopan unionin budjettia ja edustaja Kienge vaatii yksittäisiä budjettikohtia jokaisen näihin neljään tavoiteosioon AMIFissa. Ja tässä meidän täytyy ottaa huomioon se, että sosiaalipalveluiden hyödyntäminen, uudelleen siirtymiset ja liikkumiset voidaan rahoittaa tästä rahastosta. Meidän täytyy hyödyntää eurooppalaisia varoja niin pitkälle kuin mahdollista, kun ne katsotaan kansalaisyhteiskunnan järjestäytymistä silloin, kun se on aktiivinen näillä edellä mainituilla alueilla. Monivuotisen rahoituskehyksen uudistuksessa pyydän tämän selkeää rahoitusmäärän kasvua otsikossa kolme, kun puhutaan AMIFista. Eurooppalaisen investointipankin täytyy olla sillä täytyy olla mahdollista tarjota myös lainoja uusiin hankkeisiin, mitä valtio tarvitsevat tällä alueella. Kun puhutaan eurooppalaisen palautusrahaston hyödyntämistä. Täytyy korostaa jälleen sitä, että jäsenvaltioiden täytyy täysin noudattaa velvoitteitaan, joka, jotka koskevat kyseisten yksilöiden ihmisoikeuksia ja vapauksia. Lisäksi vaaditaan sitä, että kansallisyhteiskunnan järjestöjä ei saa estää tällaisten äh, järjestelykeskusten äh, valvonnassa. Ja kun kunnioitetaan maailmanlaajuista liikkuvuutta, niin rahoituksen ei tule tapahtua muiden laillisen maahanmuuton pilarien kustannuksella, eikä sen tule vaikuttaa siihen muutenkaan. Lisäksi tarvitaan lisäinvestointeja, jotta voidaan kehittää laillisia maahanmuuttoreittejä, kuten 2020 strategiassa on mainittu. Meidän täytyy saada myöskin globaalimpi lähestymistapa maahanmuuttokysymyksissä. Ja yleisemmin ottaen huomaamme myöskin, että sisäisten ja ulkoisten rahastojen välillä täytyy olla enemmän johdonmukaisuutta, jotta voi, ja meillä on tarve myös lisätä koordinointia maahanmuuttopolitiikan, kehityspolitiikan ja ö, humanitaarisen avun välillä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Spinelli. Ringrazio innanzitutto le relatrici. Kiitän esittelijöitä ja Korraoa ja henkilökuntaa erinomaisesta yhteistyöstä. Valitettavasti tässä lopputekstissä ei ole mukana kaikkia asioita, joita haluaisin olevan mukana, esimerkiksi vastaanottokeskusten yksityistämiseen liittyvä kysymys ja mafiakytkökset, joita tähän oli Italiassa. Sitten rahoituksen epäminen järjestelykeskuksilta, kun on rikottu turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Ja sitten olisin toivonut tähän tiettyä ehdollisuutta ja tukea, jota annetaan kartumin prosessin puitteissa ei-demokraattisille maille. Tässä on syytä korostaa myös sitä, että meillä olisi voimakas Euroopan syyteviranomainen, joka toimisi asioissa, jotka haittavat EUta. Sitten ehdotus siitä, että turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston osalta olisi useita budjettikohtia niin, että tämä erotettaisiin muista politiikan aloista on asioihin kiinnitettävä huomiota. Ja sitten komission pyyntö ottaa mukaan entistä vahvemmin kansalaisjärjestöt ja se, että taataan avoimuus ja valvonta ja vastuullisuus varojen käytössä. Tässä on mukana valvontavälineitä, jotka eivät ole pelkästään ex post, vaan ne, joita käytetään menettelyn aikana. Tämä on hyvä asia. Ja vielä lopuksi peräänkuulutetaan kestävää rahoitusta EU-ta kentällä työskenteleville järjestöille. Tätä kautta voidaan toteuttaa laajamittaisia strategisia toimia. pitää toimia myös niin, että myös pienemmät tahot, erityisesti kansalaisjärjestöt, voivat saada yhteisön rahoitusta. Pyydän anteeksi kollegoilta sitä, että joudun muutaman minuutin kuluttua poistumaan paikalta. muuhun kokoukseen. Kiitos. Thank you, Mrs. Spinelli. Mr. Kiitoksia. Edustaja Corrao seuraavana. Io voglio Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kollega Spinelliä ja muita erinomaisesta yhteistyöstä, jota tämän asiakirjan yhteydessä on tehty, ja kumpakin esittelijää, Metsola ja Kiengeä. Työ on kompromissin tulos. Tämä oli tavoitteemme. Eli sellainen asiakirja, jota kaikki ryhmät voivat tukea. Eli joistakin odotuksista on jouduttu hieman joustamaan. Olen italialainen ja sisilialainen. Olisin toivonut, että joissakin kohdissa meillä olisi ollut tiukempi kanta, mutta on kuitenkin hyvä, että saamme tällaisen kattavan konsensuksen, jota pääsemme eteenpäin. Italiassa maahanmuuttokysymykseen on liittynyt usein myös mafia ja järjestäytynyt rikollisuus yhdessä politiikan kanssa. Ja näin nämä tahot ovat vaikuttaneet maahanmuuttovirtoihin. Kun puhumme määrärahojen suuntaamisesta, täytyy muistaa, että resurssit ovat rajalliset. Eli on tärkeää, että niitä myös käytetään järkevällä tavalla ja niin, että tavoitellaan EUn tavoitteita ja on toimittava niin, että jäsenvaltiot voivat oikealla tavalla puuttua kiireellisiin kysymyksiin. Etsintä, meripelastusoperaatio, tunnistaminen ja kotouttaminen ovat avainasemassa, samoin se, että kansalaisjärjestöt saadaan mukaan. Nämä ovat niin tärkeitä asioita, että pelkkää ulkorajojen valvonta ei pysty yksin näitä asioita hoitamaan. On tärkeää puhua myös ennaltaehkäisemisestä ja siitä, että väärinkäytöksistä myös rangaistaan. Usein rahoitus on hyvin pirstaloitunutta ja tämä edesauttaa sitä, että tietoa on hankala saada. Hallinnointi ei ole avointa ja siksi demokraattinen valvonta julkisten rahojen käytössä on äärimmäisen hankalaa. Jos avoimuutta ei ole, silloin maahanmuutosta voidaan tehdä vähäriskistä bisnestä. Tämä taas johtaa siihen, että esimerkiksi mafia Italiassa pystyy hyödyntämään maahanmuuttoa enemmän kuin huumekauppaa saamaan siitä enemmän voittoja. Kuitenkin tässä mietinnössä on myös paljon hyvää. Tätä haluamme korostaa. Meistä olisi erityisen tärkeää, että taataan se, että käytettävissä olevia Euroopan unionin varoja voidaan käyttää oikealla tavalla niin, että todella edistetään konkreettisia tavoitteita. Pitää todella taata se, että julkisia varoja käytetään vastuullisesti ja oikein kanavien, oikeiden kanavien kautta. Täytyy välttää rahoituksen pirstaloitumista liian monen politiikan alan. Ja täytyy antaa tarvittavat resurssit myös kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Joo, uh, I ask now members who wish... Nyt sitten Kysyn täällä, onko täällä puhuja, jotka haluavat vielä käyttää puheenvuoroa. Edustaja Gomes. think... Hyvin lyhyesti haluan vain sanoa, että ei tässä ulkoistamalla muille ongelmaa ratkaista. Eli tällä tavalla ongelmaa ei kyllä ratkaista. Ja sitten haluaisin sanoa, että vaatisin enemmän vuorovaikutteisuutta ja johdonmukaisuutta, mitä rahoitukseen tulee sekä ulkoisesti että sisäisesti, jotta ongelmiin voidaan puuttua. Tässä suhteessa naapuruuspolitiikka, uusi lähestymistapa, josta komission jäsen Haanon ja Mogherini ovat juuri puhuneet, tai Mogherinin edustaja – se voisi olla, se voi osoittautua tärkeäksi ja se tulisi ehkä mainita mietintö, mietinnössä mahdollisena toimena. Niin paljon on koordinaation puutetta, että me emme voi enää hyväksyä tällaista, koska tietenkin pakolaisten ja maahanmuuttajien tilanne niin kauan kuin meillä ei ole turvallisia laillisia väyliä ja niin kauan kuin valvonta ei ole järjestäytynyt, niin silloin näitä ihmisiä ei onnistuta kotouttamaan. Eikä myöskään saada aikaan sitä, että ihmiset eivät enää haluaisi tulla Eurooppaan. Tänä aamuna olin aamiaisella johon osallistui asiantuntijoita kansalaisjärjestöistä, sellaisista, jotka auttavat ihmisiä Turkissa ja muissa alueen maissa. Ja siellä tuotiin esille esimerkiksi Irakin tilanne, jossa ei Ekon ja pitkän aikavälin kehityksen välillä ole minkäänlaista koordinaatiota. Ja kuitenkin tarkoitus oli saada aikaan koulua, eli ja täten pakolaisleireissä ei ole minkäänlaista koulujärjestelmää Pohjois-Irakissa. Ja sinnehän monet pakoavat eivät ainoastaan konkreettisen uhan takia, vaan senkin takia, että heidän lapsilleen ei ole minkäänlaista tulevaisuuden visiota, koska koulujärjestelmää ei ole. Eli tällainen kuilu, se, tällaisia me emme voi enää sallia ja tämä mietintö voisi olla hyvä mahdollisuus tuoda tämäkin asia esille. Eli jätän tämän nyt Metsolan ja Kingan käsiin ja kiitän heitä erinomaista työstä. Kiitoksia edustaja Björk. Kiitoksia. Hyvin lyhyesti haluaisin ottaa esille muutaman ajatuksen. Me kävimme valtuuskuntamatkalla länsi alueella GUE Angel-ryhmästä. Ja kävimme monilla transit-leireillä. Um, yeah, we went for the GUE Angel on, on a, a delegation to the Western Balkans. Kävimme Länsi-Balkanin alueella siis GUE-ryhmän kanssa. Ja yksi niistä oli Dimitrogradissa Bulgarian rajan lähellä ja Serbian rajan lähellä. Ja näimme sellaisia pakolaisia, joita oli hakattu Bulgarian poliisin toimesta, joita oli ahdisteltu koirien avulla puhuimme näiden pakolaisten kanssa ja näistä on myös kansalaisjärjestöraportteja. Komissio rahoittaa Bulgarian poliisin toimintaa, jotta sitä työtä voitaisiin parantaa ja pohdimme vain, että onko mahdollista, että komissio voisi katsoa tätä miten voitaisiin esimerkiksi keskeyttää rahoitus silloin, kun on tällainen poliisin väärinkäyttötilanne käynnissä. On, on language uh, problem. Niin, kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Metsolalle, mutta koska muita jäseniä ei ole, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, pyyntäisin, että liittäisitte tämän suoraan seuraavaan kohtaan, joka koskee siis mietintöä kertomusta Tunisian matkasta. Metsola, Well, noted uh, all the... Kiitos. Kirjasin kaikki tehdyt kommentit. Eli jos nyt pyrimme jatkamaan työtä tähän tyyliin ja myöskin mietinnön puitteissa siihen vaaditaan paljonkin kompromisseja eri ryhmien välillä. Naapuruspolitiikka, kommentti ja komission jäsenen Haanin reaktiot. No tietenkin suurin osa mietinnöstä laadittiin ennen kuin kaikki tämä tapahtui, eli nämä tullaan ottamaan loppumietinnössä huomioon. Kiitokset tästä ehdotuksesta. Sitten Tunisia raportti, asiakirja, joka teillä on edessänne, se on itsestään selvä. Tämä oli erittäin hyvä matka. Cecil King ja minä johdimme viiden jäsenen delegaatiota ja meillä oli erittäin hyvin järjestetty, rakennettu ohjelma. Tästä haluaisin kiittää sihteeristöä. Me teimme hyvin selväksi sen, että me halusimme mennä pidemmälle kuin se, mitä perinteiset valtuuskunnat ovat tehneet, jossa yleensä tavattiin hallituksen edustajia, jotka tarjosivat aina yhtä näkökulmaa. Ja tällä matkalla sen lisäksi, että tapasimme Nobelin palkinnon voittajat päivä sen jälkeen, kun he olivat palkinnon saaneet, pääsimme myöskin tapaamaan kansalaisjärjestöjä, toimittajia sekä paikallisia että italialaisia ja he kertoivat meille, mikä tilanne kentällä on. Yleisesti ottaen Tunisian heikkouksina heikkoudet ovat riippuvaisia siitä, mitä tapahtuu Libyassa. Raja on hyvin sirpaleinen ja yleisesti sieltä tulee taistelijoita, sieltä tehdään hyökkäyksiä. Me olemme kuulleet Tunisian viranomaisilta viime päivinä, että he estivät jälleen kerran yhden uuden hyökkäyksen. Ongelmana on se, että ei ole kansallisen yhtenäisyyden hallitusta ja tämä mahdollistaa sen, että ISIS ja jopa Boko Haram kukoistaa tässä maassa, eli siellä on tällaisia radikaaleja muslimisoluja, joita nyt löytyy jopa maan pohjoisosasta, ja tämä on Tunisian viranomaisten kannalta hyvin huolestuttava seikka. He tietenkin tekevät parhaansa, jotta mutta ihmiskauppaa harjoittavat henkilöt ja se ihmissalakuljettajat eivät hyödy tilanteesta ja siitä, mitä Libyassa tällä hetkellä tapahtuu. Toisaalta taas sitten yhteistyö Tunisian ja Algerian hallitusten välillä on erittäin hyvää. Algerian viranomaiset ovat auttaneet Tunisiaa Sussessa tapahtuneiden hyökkäysten jälkeen. No, pettymys tai asia, joka herätti enemmän kysymyksiä kuin mitä se vastasi, oli kun me vierailimme pidätyskeskuksessa – siellä keskuksessa oli tasan tarkkaan yksi henkilö ja meille annettiin sellainen kuva, että kaikki oli hyvin. Eli tästä mm, ryhdyimme sitten miettimään, missä ovat ne henkilöt, jotka koetaan uhaksi Tunisian viranomaisille, missä ovat ne henkilöt, jotka tällä hetkellä ovat statuksensa suhteen laittomia. Oletan, että jos he eivät ole pidätyskeskuksissa, niin sitten he ovat vankiloissa, mutta tietenkään me emme tähän saaneet vastausta. Mutta yleisesti ottaen tämä oli erittäin hyvä matka ja antoi meille hyvän kuvan siitä, mitä tapahtuu maassa, joka on maantieteellisesti lähimpänä Eurooppaa, kun puhumme välimatkasta esimerkiksi Tunisian ja Sisilian välillä. Kannustaisin kollegoja tarkastelemaan mahdollisuuksia järjestää matkoja, kokouksia näiden maahanmuuttokriisin kanssa taistelevien maiden kanssa. Ja näitä maita ei tulisi enää tarkastella mm, paikkoina, jossa radikalisointi kasvaa ja jossa harjoitetaan ihmiskauppaa, salakuljetusta. Ja vielä yksi kommentti loppuun asia, joka herätti mielenkiintoa ja sai meidät tajuamaan, mitä siellä todellakin tapahtuu. Me tapasimme konsulaatin edustajia, suurlähettelijöitä, jotka edustavat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja vastauksena kysymyksiimme siitä, miten meidän tulisi tarkastella Tunisia, onko se läpikulkumaa, onko se loppumaa. Ja vastaus jonka yhden jäsenvaltion edustajalta saimme, oli se, että suurin osa henkilöistä, jotka anovat äh, viisumia Euroopan unioniin, he ovat tunisialaisia ja he haluavat tulla EU-hun tekemään töitä. Ja tämä oli ristiriidassa sisäministerin version kanssa, koska hän antoi sellaisen kuvan, että Tunisiassa kaikki on hyvin, kun taas todellisuus on se, että suuri osa nuorista miehistä, 18-35-vuotiaista miehistä haluaa tulla Eurooppaan joko opiskelemaan tai tekemään töitä. Roberta, thank you for the Kiitoksia Roberta tästä tiedosta. Korao puhuu Kiengen nimissä. Kiitoksia. Puhun myös omissa nimissäni, koska olin mukana tässä Tunisian valtuuskunnassa. Olen yhtä mieltä siitä, mitä jo kuulimme Roberta Metsolalta. Kiitoksia sihteeristölle hienosta työstä näiden kahden päivän aikana. Siellä tuskin ehti henkään vetää. Ohjelma oli täynnä tapaamisia aamusta iltaan. Tämän enempään emme olisi pystyneet tuossa ajassa. Se, mitä ehkä voidaan vielä lisätä tähän kuvaukseen, on, että me yhteis- kansalaisyhteiskunnan edustajien, hallituksen, parlamentin edustajien ja tunniselaisten toimielinten edustajien kanssa ymmärsimme, että hallituksen suurin painopistealue on turvallisuus. Tämä ehkä aiheuttaa sitten haittaa sille, että kehitettäisiin tehokasta maahanmuuttopolitiikkaa, joka kuitenkin on entistä kiireellisempää, kuten havaitsimme tapaamisissamme, koska Tunisian viranomaisten mukaan Tunisia ei ole enää kauttakulkumaa, vaan siitä on tullut kohdemaa. Olisi tärkeää, että Tunisialla olisi kattavaa lainsäädäntöä maahanmuuttoasioissa. Esimerkiksi turvapaikkapolitiikkaa tai lainsäädäntöä Tunisiassa ei ole, ja tällaista todella kyllä toivoisimme. Emme ymmärtäneet, missä aikataulussa tällaista kenties laaditaan. Maahanmuuttajien juridinen status ei myöskään ollut selkeä. Usein maahanmuuttajat ovat tilanteessa, jossa heillä ei ole oleskelulupaa. Tämä johtaa erilaisiin ongelmiin, sakkoihin. Ja henkilöt eivät voi poistua maasta ennen kuin ovat maksaneet nämä suuretkin sakot. Ja tämä johtaa noidan kehään laittomaan tilanteeseen, mutta eivät pysty kuitenkaan sitten poistumaan maksamattomien sakkojen takia maasta. Eli oikeusvarmuutta pitää parantaa. Kiitos. Mrs. Kiitoksia edustaja Korao. Edustaja Gomes pyysi puheenvuoroa. Haluan vain kiittää kollegoita, jotka kävivät tällä matkalla. Käsittääkseni kaikki tämän tyyppiset matkat ovat sellaisia, että aina saamme kohdata oppositiojäseniä ja kansalaisjärjestöjä. Sehän on osa koko ideaa, ja ihan oikein onkin. Kovasti kannattaisin sitä, mitä edustaja täällä totesi turvallisuudesta ja myös meidän turvallisuudestamme. Nämä tätä jäsenvaltiomme jättämät huomiota täysin. Ehkäpä jotkut tuolla eturintamalla tekevät enemmän, mutta todellisuus on se, että tällä hetkellä IS jo, sillä on jo vallassaan Libyan alueella maa-aluetta, erityisesti Sertan kaupungissa. Ihan naurettavaa sanoa, että ei sitä mainita. Ja on tyhmä, etteivät jäsenvaltiomme puhu siitä sijaissodasta, joka on johtanut siihen, että Libya on se, mitä se nyt on. Ei kenenkään maata. Ja YSN toiminta-aluetta. Turkia, Katar yhdellä puolella, Saudi-Arabia, Emiraatit ja Egypti toisella puolella. Meidän täytyisi siis saada tänään neuvottelupöytä aikaiseksi, jotta voitaisiin selvitä tätä Libyan tilannetta. Se kyllä vainoaa meitä Ehkäpä enemmänkin kuin vielä, mitä tällä hetkellä Syyriassa ja Irakissa tapahtuu. Ihan vain pöytäkirjan merkittäväksi. Thank you colleagues for your uh, cooperation and activity. The next time slot says a... <clears throat> Kiitoksia tästä yhteistyöstänne ja toiminnastanne. <clears throat> Ensi kerralla käsitellään sitten myös vielä näitä joulukuun kysymyksiä. Haluan ilmoittaa vielä, että seuraava kokous on ja ensi kerralla sanoa, että se on maanantaina 23.11. kello 7-8 äänestykset. Ottakaa äänestyskorttinne mukaan. Ja sitten meidän tavanomainen kokouksemme 31.1.12. Kiitoksia. Kiitoksia yhteistyöhalukkuudesta tänä aamuna. Aamu ei ole ollut helppo. Kiitos ja hyvää viikonloppua.